Mrs. Kiitos, eh, Rova Kretsu. Ja nyt lähdemme liikkeelle ensimmäisellä kyselykierroksella. Ensimmäisenä Van Nistelrooy. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoissa rouva Kretsu, tervetuloa EPPn ryhmän nimissä tänne Koheesion sekä aluekehityksen maailmaan, joka lienee uusi maailma teille. Meillähän kyse on 325 miljardin euron paketista, niin kuin itsekin totesitte hetki sitten. Hyvä niin. Mutta huono uutinen on siinä, että sitoumusten ja maksumäärärahojen välinen kuilu kasvaa kasvamistaan ja myös maksukyvyn suhteen on ongelmia likviditeetin suhteen on ongelmia ja tämä liittyy edunsaajiin kaikkialla Euroopan unionissa. 23,4 miljardia kohesiorahaa oli kasantunut äh, Eh, viime vuoden loppuun mennessä. Eh, arvoisa komission jäsenehdokas, miten te henkilökohtaisesti ja koko komissio aiotte eh, huolehtia tämän ongelman ratkaisemisesta? Edunsaajien tulee voida luottaa siihen, että Euroopan unioni maksaa laskut ja kunnioittaa sitoumuksiaan. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin onnitella teitä kaikesta siitä, mitä olette tehnyt. Te olette äh, ollut tämän valiokunnan jäsenenä jo hyvin pitkän aikaa ja olet olette oikeassa. Tämä on erittäin vaikea tilanne, joka koskettaa meitä kovasti, koska kuten sanoitte, nämä ohjelmat ovat aiheuttaneet jo ongelmia paikan päällä äh, edunsaajille ja meillä on tämä 23,4 miljoona miljardia ja tämä tulee lisääntymään tämän vuoden loppuun mennessä. Voin vakuuttaa teille, että aion nostaa esiin tämän kysymyksen kollegiossa, koska minun mielestäni meillä täytyy olla ei vain laadukkaita ohjelmia, vaan myöskin sitoutua investointien rahoittamiseen, jota aion keskustella budjettista vastaavan komission jäsenen kanssa, kaikkien varapuheenjohtajien kanssa, jotka vastaavat tästä ongelmasta, mutta ymmärtääkseni tätä tilannetta voitaisiin helpottaa hiukan, jos tuette komission ehdotusta vuoden 2014 korjaavasta budjetista ja vuoden 2016 talousarvioluonnoksesta. On tärkeää hidastaa tätä lumipalloefektiä jossa meillä on aina vain maksamattomia laskuja. Meidän on löydettävä kunnollinen ratkaisu, jotta meillä olisi järjestään aina lykkäyksiä maksuissa edunsaajille. Mutta ensimmäinen asia, jonka aion sanoa kollegoillemme, on se, että me emme voi vaarantaa kaikkia investointeja, jotka liittyvät innovaation, energiaan, koulutukseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan. On todella tärkeää yrittää löytää ratkaisu eh, näihin laskuihin, jotka ovat maksamatta. Suuret kiitokset. Mm, olen iloinen siitä, että te olette tietoinen tästä avainongelmasta, joka todella etenne tulee ratkaistavaksi. Eh, olette tietoinen tästä lumi pallo-efektistä, niin kuin sitä kutsuitte. Ja teidän tulisi tiedottaa tälle valiokunnalle tilanteen kehittymisestä säännöllisesti. Me saamme aluepääosastolta tietoja, olemme saaneet liian vähän, liian myöhään eh, ja kunnollista keskustelua ei ole voitu asiasta käydä. Tämän täytyy muuttua, muuten emme voi tukea teitä, auttaa teitä, eli muuten emme voi kantaa omaa vastuutamme. Eli voitteko te nyt aivan suoraan sanoa meille, luvata meille, että annatte meille valiokunnalle kaikki käytettävissä olevat tiedot. Ja voitteko luvata, että tulette keskustelemaan tänne valiokuntaan asiasta kanssamme, että saamme muutosta aikaan. Ei kyse ole vain budjettivaliokunnasta, joka puhuu performanssista. Kansalaiset kysyvät meiltä ja teiltä, minulta ja teiltä henkilökohtaisesti näistä asioista. Voitteko sitoutua tähän? Naus. Minä olen ollut tämän parlamentin jäsen jo kahdeksan vuoden ajan ja kaikkien näiden vuosien ajan olen tuolta salin toiselta puolelta sanonut samoja asioita kuin te sanotte nyt, joten en minä tässä yhdessä yössä muutu. Minusta on erittäin tärkeää, että meillä on tätä tiedonvaihtoa, että löydämme ratkaisun yhdessä. Tämä ei ole ongelma, joka koskee koskee pelkästään aluemäärärahoja, se koskee koko budjettia, mutta se aiheuttaa suuria ongelmia paikan päällä ja rehellisesti sanottuna en voi ymmärtää, miten voimme pyytää jäsenvaltioita maksamaan 60 ja 90 päivän sisällä, mutta sitten me itse emme maksa omia sitoumuksia. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, joka minun on nostettava esiin kollegiossa. Kiitoksia. Kiitokset, Rova Kretsu. Seuraavaksi Andrea Kozzolini. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi ja toivottaa hyvää työtä eh, minun nimissäni ja myöskin SND-ryhmän kollegojen nimessä. Me tunnemme sinut eh, kansanedustajana, olin täällä Korina. Eh, haluaisin nostaa esiin kysymyksen, joka Mm, on syntymässä uusimmista kumppanuussopimuksista komission ja jäsenvaltioiden välillä. Nimittäin, että kaupunkeja pidetään ainoastaan lopullisena edunsaajana eikä yksikkönä, joka ohjelmoi ja voi paremmin määritellä kohesiopolitiikkaa meidän alueillamme. Aiotteko toimia seuraavina kuukausina tämän asian suhteen? Toisaalta, että yksinkertaistettaisiin hallintoa ja kiinnitettäisiin jäsenvaltioiden huomio kaupunkeihin, että ne ovat toimijoita tässä uudessa politiikassa. Ja ehkä voisitte myös puuttua suoremmin asiaan jotta meillä olisi laadukkaita kumppanuussopimuksia, äh, koska kaupungit ovat erittäin tärkeitä seuraavalla ohjelmakaudella äh, kohesiopolitiikassa. Thank you, Madam Kretsu. Ja sitten Rova Kretsu. Mulțumesc foarte uh, mult. Kiitoksia oikein paljon. Kiitän myös äh, Kotsolinoa kollegaani sosiaalidemokraattisesta ryhmästä ja kiitän siitä innostuksesta, jolla hän edistää kaupunkeja ja kaupunkien roolia. Ja tämä on kysymys, jota meidän on tarkasteltava läheisesti, koska kaupungit ovat osa-alueita, ne ovat paikkoja, joissa 75 prosenttia Euroopan kansalaista asuu ja aiomme tarkastaa, että kumppanuusperiaatetta sovelletaan tarkkaan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 jokainen ohjelma on luotava kollektiivisessa prosessissa, johon osallistuvat alueelliset paikallisviranomaiset, eurooppalaiset viranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet. Tämä on erittäin tärkeä periaate, koska tiedän oikein hyvin keskusteluista täällä valiokunnassa, että me ole hyväksyneet tätä periaatetta vain sen takia, että meillä olisi tällainen hieno periaate paperilla, vaan jotta voisimme varmistaa, että ne, jotka hyötyvät suoraan näistä investoinnista ovat mukana päätöksenteosta. Mitä tulee menettelyjen yksinkertaistamiseen, tiedätte varsin hyvin, että tämän uuden asetuksen kautta olemme tehneet tärkeitä edistysaskeleita. Meillä on yhteiset säännöt ja yhteiset mahdollisuudet yksinkertaista. Lisäksi voimme hyödyntää tätä niin kutsuttua electronic cohesion asiaa meillä on myös sääntöjä, joita on jäsenvaltioissa yksinkertaistettava. Joissakin jäsenvaltioissa on ohjelmia, joissa tarvitaan 40 allekirjoitusta, e, jotta saataisiin investointisopimus, eikä tämä ole mitenkään eurooppalaisen lainsäädännön hengen mukaista, joten meidän on löydettävä optimaalinen tasapaino yksinkertaistamisen ja valvonnan välillä Euroopan budjetissa. Ja kuten sanoin alkupuheenvuorossa, niin meidän ei pidä tehdä minkäänlaisia kompromisseja, kun on kyse maksujen laillisuudesta ja säännönmukaisuudesta. Kiitoksia. Ja sitten lisäkysymys. Grazie, komissaria. Ehm, Kiitoksia ehkäpä tässä vaiheessa voisimme sitoutua yhdessä siihen, että tarkistamme seuraavina kuukausina Äh, yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kumppanuussopimusten äh, reaalitilanteen, vastaavatko ne äh, niitä tavoitteita, jotka olemme yhdessä asettaneet. Ehkä voisitte palata tähän asiaan valiokunnassa ja kertoa kumppanuussopimusten täytäntöönpanon tilanteesta. Madame Mielellään tulen aina tänne kehitysvaliokunnan aluekehitysvaliokunnan eh, luokse puhumme. Meillä on 16 tai 17 eh, kumppanuussopimusta, mutta jos oikein ymmärsin komission jäsen Haania, niin tarkoitus on päättää kaikki eh, nämä kumppanuussopimukset lokakuun loppuun mennessä, joten meidän tehtävämme on sitten aloittaa keskustelu operationaaleista ohjelmista jotka panevat sitten, toteuttavat sitten sen, mikä kumppanuussopimuksissa lukee. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Thomas Poreba. Thank you very much. Uh, I would like... Kiitos. Haluaisin esittää kysymyksen ECR-ryhmän nimissä. Aivan ensimmäisenä haluaisin kysyä mielipidettänne mahdollisuudesta luoda Karpaattien alueelle makrotaloudellista ohjelmaa. Se on yksi köyhimmistä Euroopan unionin alueista. Oletteko sitä mieltä, että Karpaatit eh, tarvitsisivat erillisen osion eurooppalaisissa ohjelmissa ja aiotteko edistää uutena komission jäsenenä tällaista ajatusta? Um. Makroregiunile sunt uh, un instrument. Makroalueet ovat uh, alueellinen väline, jotka ovat osoittaneet tehokkuuteen. Se on totta, että tällä hetkellä meillä on kaksi menestyksekästä makroaluetta, jotka toimivat oikein hyvin. Uh, Baltian alueen makroalue um, ja myöskin Tonavan Äh, makroalue ja puhumme nyt Jonanmeren mm, makroalueesta. Kar- kun puhumme karpaateista, niin se on kyllä lähellä minun sydäntäni tietenkin. Ja öö, mehän yhdessä tulemme näiltä alueilta, mutta te tiedätte makroalueiden periaatteet. Ensinnäkin tämä täytyy olla jäsenvaltioiden aloite. Minä äh, kovasti kunnia, arvostan näitä makroalueita, koska ne ähm, mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot, joilla on samat haasteet, käyvät vuoropuhelua, tekevät yhteistyötä, niillä on yhteinen poliittinen tahto. Siksi äh, meillä on tämä sääntö, äh, se liittyy olemassa oleviin määrärahoihin ja instituutin, kun on kyse makroalueista, niin jäsenvaltion täytyisi korkeammalla tasolla tehdä tämä aloite ja tehdä se neuvostossa. Komissiolla on tässä helpottajan rooli sen rooli on tuki, tukea jäsenvaltioita. En usko, että Brysselistä käsin pystymme ratkaisemaan Tonavan alueen tai Karpaatien tai Adrianmeren ongelmia jos paikallisviranomaiset ja paikalliset kumppanit eivät osallistu näihin makroalueisiin. On erittäin tärkeää korostaa sitä lisäarvoa, joka nämä makroalueet tuovat. Meillä on erittäin hyviä tuloksia. On tärkeää, että nämä valtiot tekevät yhteisiä ponnisteluja, jotta ne löytäisivät ratkaisua yhteisiin äh, haasteisiin ja että samalla ne jakavat vastuun minä kannatan sitä, että meillä on paljon tällaisia makroalueita, koska sillä tavoin saamme mukaan paikallisviranomaiset jäsenvaltiot, mutta ja komissio tulee asetusten puitteissa antamaan tukea. Cute. Kiitos. Ja jos voisin pyytää teitä pitämään ajoista kiinni. Lisäkysymys. Toinen lyhyt kysymys. Haluaisin tietää, mitä ratkaisuja teidän mielestänne Euroopan unionissa tulisi toteuttaa, jotta pienennettäisiin eriäväisyyksiä alueiden kehittämisessä? Miten te aiotte varmistaa, että alueiden potentiaalista otetaan kaikki mahdollinen irti? Ja että niitä käytettäisiin talouskasvun ja työpaikkojen luomiseksi, koska sehän on tärkein osa aluepolitiikkaa. Ja sitten Rova Kretsu. Sigur, reducerea discrepan. Taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen vähentäminen on tietenkin kohesiopolitiikan päätavoite. Ja meidän velvollisuutemme on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toimia jotta nämä erot vähenisivät. Siksipä kaikkein vähiten kehittyneet alueet ja valtiot saavat 80 prosenttia määrärahoistamme. Ja kuten sanoin alkupuheenvuorossa, niin nämä valtiot, jotka saavat näin suuren osan määrärahoistamme, on kyse kaikkein vähiten kehittyneistä alueista ja siirtymävaiheen alueista, niin niiden minun mielestäni täytyy tehdä mahdollisimman suuria ponnisteluja, jotta koheesiopolitiikan tulokset voitaisiin maksimoida, jotta voitaisiin luoda työpaikkoja, parantaa ihmisten elinolosuhteita, koska äh, kun jokainen alue äh, hyödyntää parhaiten äh, näitä määrärahoja, se edistää koko Euroopan unionin harmonista kehitystä, sitähän me haluamme, joten meidän velvollisuutemme on tarkkaan seurata tätä asetusta, soveltaa sitä. Meidän asetuksemme keskittyy prioriteetteihin, parempiin tuloksiin. Eh, siihen, että meidän täytyy paremmin käyttää rahoitusvälineitä, joita meillä on, mutta jäsenvaltioiden täytyy olla tietoisia kaikista näistä uusista mahdollisuuksista, jotka eh, asetus niille tarjoaa ja toisaalta eh, tehdä kaikkensa, koska tämä on solidaarisuuden osoitus kriisiaikana rikkaammilta valtioilta koko Euroopalle ja on tärkeää, että osoitamme solidaarisuutta koko Euroopan unionille. Kiitoksia. Kiitokset, Rova Kretsu. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että teillä on vain minuutti vastausaikaa lisäkysymykseen. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Jakovcic. So, warm welcome on behalf of the... Myös ALDE-ryhmän jäsenet haluat, haluavat toivottaa teidät tervetulleeksi valiokuntaamme kaksi kysymystä. Kun ajatellaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen, on äärimmäisen tärkeää virheiden määrää vähentää, jotta ei jouduta budjettileikkauksiin. Mitä toimia ottaisitte käyttöön rohkaistaaksenne jäsenvaltioita ottamaan vakavammin valvontavastuunsa? Yli puolet Äh, tilintarkastustuomioistuimen löytämistä virheistä olisi pitänyt löytää kansallisten viranomaisten valvonnassa. Ja toinen kysymykseni, kohesiopolitiikan täytäntöönpano. Äh, Adrian ja äh, Jonian meren alueella. Voisitteko kertoa kantojanne tähän liittyen? Thank you. You have two minutes, John. Kiitos, ja teillä on kaksi minuuttia vastausaikaa. După Kuten sanoin aluksi, meillä on tämä vaikutusten arviointi, joka on pohjana neuvotteluille vuoden 2020 jälkeiseen sen toiminnan suhteen ja aiomme ottaa parlamentin mukaan keskustellaksemme siitä, miten parhaiten parannamme näitä asetuksia meidän täytyy myös keskustella budjetista vuoden 2020 jälkeen. Tietenkin tämä tehdään vasta sitten, kun meillä on tarkka analyysi, jonka toivottavasti teemme yhdessä niistä vaikutuksista, joita uudella asetuksella on ollut, esimerkiksi ex ante-ehdollisuuden kautta hallinnollisen yksinkertaistamisen kautta ja, kaikki, ja sitä äh, kautta, että on käytetty kaikkia mahdollisia äh, välineitä mm, on tehty. Meidän täytyy tehdä tämä analyysi ja katsoa, mm, että strategia vuoden 2020 jälkeen olisi äh, jatkossakin sellainen, että se edistäisi työpaikkojen luontia ja Ähm, taloudellista kasvua. Minä tulen myöskin tältä äh, alueelta. Äh, varmaan viittasitte mahdollisuuteen, että Euroopan unioni saattaa laajentua. Tiedätte hyvin, että äh, on olemassa tämä poliittinen vaihtoehto, ettei nyt ole seuraavan viiden vuoden aikana laajentumista, mutta mutta tässä yhteydessä aluepolitiikka onkin sitten vielä tärkeämpää, koska se on ainoa väline auttaa näitä valtioita kehittymään, vakautumaan. Meillä on valtioita, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, mutta haluaisivat siihen liittyä, jotka ovat osana useita strategioita ja aluepolitiikka vakauttaa myös alueita rajoillamme mm, ja yhteinen Tavoitteemme on antaa tukea näille valtioille niin, että nämä valtiot ehkä vuonna 2019 voivat sitten liittyä Euroopan unioniin. Kiitos. Sitten lisäkysymys. Uh, olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että meidän täytyy alupolitiikka sekä kohesiopolitiikka yhdistää ja tehdä kaikkemme, jotta saamme vakautettua Kaakkois-Eurooppaa ja sen tilannetta. Mutta olisitteko valmis äh, toteuttamaan tehokkuuden nimissä useampia äh, performanssitarkastuksia niin, että, äh, niin, että asiat saataisiin paremmin hoidettua jo ennalta. Minute Teillä on minuutti vastaus. Tämä tarkastustoiminta on erittäin tärkeää, koska kuten sanoin, jokainen Euroopan unionin budjetin euro on käytettävä tehokkaasti, eikä vain tehokkaasti, vaan meidän täytyy yrittää maksimoida sen vaikutus taloudessa. Ymmärtääkseni nykyiselläkin kaudella on tehty hyvin paljon tarkastuksia. Tiedätte varsin hyvin, että jokaisen jäsenvaltion täytyy ottaa käyttöön tiettyjä takeita ja varmistuksia vuoden, joka vuoden alussa. Joka kerta, kun jotain epäilyksiä syntyy, niin muut tarkastus yksiköt, myös komission yksiköt ryhtyvät toimintaan ja tarkastavat kaiken, mikä liittyy Euroopan unionin määrärahojen käyttöön. Tiedätte varsin hyvin, että silloin kun on kyse vakavista tapauksista ja epäilyksistä, niin Olaf puuttuu asiaan heti, joten minulla ei nyt ole vastausta liittyen tähän virheasteeseen. Minulla on aikaa vastata tähän virheasteeseen. Pyydän anteeksi, toivottavasti ehdin kuulemisen aikana. Thank you. Thank you. Kiitos. Ja sitten Omarie. Cher Madame Hyvä rouva Kretsu. GUE NGL-ryhmän nimissä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. Tämä kysymys 23 miljardista, en nyt palaa siihen, vaikkakin se huolestuttaa meitä suuresti, koska se vaikuttaa aluepolitiikan uskottavuuteen ja toimielinten uskottavuuteen Euroopan unionissa. Mutta vieläkin vakavampaa, kuten tiedätte, on se, että tietyt jäsenvaltiot odottavat eh, uutta keskustelua tästä asiasta, jotta saataisiin tietää, tämä todelliset riskit eh, aluepolitiikassa ja niihin voitaisiin puuttua. Eli minun kysymykseni, saammeko me teidän sitoumuksenne, jotta huomisesta lähtien teemme yhteistyötä, jotta tältä skenaariolta vältyttäisiin. Ja kuten tiedätte, eh, tätä ei harjoiteta vuoden 2020 jälkeen, ja tilintarkastustuomioistuin on kritisoinut tätä ja haluaisin tietää, mihin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta petoksilta vältyttäisiin. Teillä on kaksi minuuttia vastausaikaa. Merci Să fiu sinceră, mă așteptam să... Jos olen rehellinen, minä odotin, että kysyisitte minulta jotain äh, syrjäisistä alueista, koska luin äh, mietintönne ja äh, kiitän teitä siitä, että huolehditte näistä alueista, jotka ovat myös meille prioriteetti. Sitten kysymyksenne tietenkin minä en usko, että voidaan kyseenalaistaa määrärahoja, joita meillä on, monivuotiset rahoituspuitteet, niistä on keskusteltu, ja päätetty yhteispäätösmenettelyssä yhdessä neuvoston kanssa ja on erittäin tärkeää, että pidämme tarkasti kiinni säännöistä, jotka löytyvät nykyistä lainsäädäntökehityksestä. Tämä on yhteinen taistelu, jota meidän on käytettävä kun, käytävä, kun on kyse budjetin leikkauksista. Voitte luottaa minuun, kuten tiedätte. Kuten herra Van Nistelrooy sanoi, minä en ö, ole asiantuntija, mutta olen valmistautunut tähän kuulemiseen, niin aion tehdä kaikkeni. Meidän täytyy osoittaa, että tämä aluekehityspolitiikka on erittäin tärkeää. Samanaikaisesti tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka hyökkäävät tätä aluekehityspolitiikkaa vastaan ja haluaisivat vähentää määrärahoja alueiden kehittämiseen Joten tämä on meidän yhteinen taistelumme ja nyt vetoan teihin, että olisitte minun kumppanini tässä. Tiedän, jos, jos parlamentti tukee minua, niin silloin voin toimia täysin toisella tavoin. Voin vaatia sitä, että noudatetaan tätä lainsäädäntöä. Meidän ei tarvitse tehdä mitään myönnytyksiä, meidän tulee saada aikaan tuloksia ja osoittaa, että tämä on ainoa Euroopan unionin politiikka, joka investoi ja tuottaa konkreettisia tuloksia ja vaikuttaa valtavasti yhteisöihin ja ihmisiin. Kiitos. Ja lisäkysymys? Kiitos. Ja kysymys äärialueista. Te olette olette kuulleet äärialueista ja ne tunnustetaan perussopimuksissa artiklalla 349 äh, tämä artikla, sitä alikäytetään. Ja kysymykseni onkin, mitä aloitteita haluaisitte tehdä, jotta jotta artiklaa käytettäisiin täysimittaisesti kaikessa Euroopan unionin politiikassa ja erityisesti komissioiden kollegiossa. Tiedätte myöskin, että parlamenttimme on hyväksynyt tämän vuoden alussa oma-aloitemietinnön äärialueista – ja haluaisin tietää, mitä aloitteita aiotte tehdä, jotta tässä mietinnössä mainitut toimet voitaisiin täytäntöönpanna. Kiitos. Ja teillä on minuutti vastausaikaa. Kiitoksia. Syrjäiset alueet ovat eh, Ehm, erilaisia, koska niillä on eri eh, asema ja niillä on erityisiä haasteita, jotka liittyvät niiden kaukaiseen maantieteelliseen sijainteen verrattuna muuhun Euroopan unioniin. Ja meidän täytyy eh, kiinnittää erityistä huomiota eh, näihin ja kunnioittaa näitä artikloja, jotka liittyvät näiden alueiden tukemiseen komission jäsenenä tulen olemaan kaikkien Euroopan alueiden komissaari ja samanaikaisesti uskon, että vähemmän kehittyneet alueet ja alueet, jotka tarvitsevat enemmän määrärahoja, tarvitsevat myös enemmän huomiota joten aion vierailla näillä alueilla ja katsoa, tutustua tarkkaan niihin ongelmiin, joita niillä on, koska uskon, että nämä alueet ovat erityinen arvo Euroopan unionille. Ne ovat meidän ovemme kohti maailmaa. Meidän täytyy varmistaa, että Euroopan unioni kasvaa kokonaisuutena. Ja jos pyydätte minulta jotain konkreettista ehdotusta, niin mielestäni olisi hyvä, hyvä, jos tekisi keskusteluisemme herra Kataisen ja herra Junckerin kanssa eh, ja niiden kolmen jäsenvaltion kanssa Portugali, Espanja ja Ranska, joissa nämä syrjäiset, erittäin syrjäiset alueet sijaisevat, eh, sekä myös näiden alueiden eh, johtajien kanssa, jotta voisimme löytää parhaan mahdollisen tavan edistyä tässä asiasta on erittäin tärkeää, että äh, pohdimme asioita yhdessä, te tunnette milla, ne ongelmat, mitä näillä alueilla on, ja meidän täytyy löytää kaikki mahdollisuudet, jotta voisimme äh, edistyä äh, syrjäisten alueiden strategiassa, mukaan lukien kysymykset, jotka liittyvät näiden alueiden integroimiseen. Joo. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Vana. Oikein hyvää huomenta, Rova Kretsu, myös meidän vihreiden puolesta. Kaupunkien tärkeä rooli kohesiopolitiikassa täällä jo nousti esiin. Kaupunk- nous- nostettiin esiin, kaupungit ovat paitsi kasvumoottori myös äärimmäisen tärkeitä kokonaisille alueille, kun ajatellaan Eurooppa 2020 tavoitteisiin pyrkimistä. Nythän äh, erityisesti kaupunkeihin ovat äh, vakaus- ja kasvupaketin vaikutukset äh, osuneet, vaikkapa ilmastosuojelu, köyhyyden torjunta ja niin edelleen, ovat joutuneet nyt hiukan sivuraiteelle siitä syystä, että rahaa on hyvin vähän. Työttömyys on lisääntynyt ja sosiaalinen syrjäytyminen samoin. Minkälainen konkreettinen panos kohesiopolitiikalla voisi olla kaupunkeihimme niin, että ne ovat paitsi rakenteellisesti myös rahoituksellisesti edelleen toimintakelpoisia ja voivat kantaa oman roolinsa? Kaksi minuuttia vastausaikaa. Așa cum spuneam, Kuten sanoin, minun mielestäni kaupungit ovat kehitysasio- aluekehitysasioista vastaavan komissaarin luonnollinen kumppani. Siellä asuu 75 prosenttia kansalaisista. Kaupungit ovat paikka, jossa syntyy uusia kehitysmahdollisuuksia, mutta toisaalta kaupunkien asukkaat kohtaavat paljon suurempia haasteita liittyen sosiaaliseen syrjäytymiseen. Ja kuten sanoitte, on erittäin tärkeää edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Se on yksi uuden komission pääprioriteeteista, se on yksi näistä yhdestä toista prioriteettiaiheesta, joka hyväksyimme meillä on konkreettisia esimerkkejä, joita emme aina oikein osaa välittää ähm, siitä, miten äh, komissio ja Euroopan unioni ei äh, keskity pelkästään taloudelliseen kehitykseen ja äh, työpaikkojen luomiseen, vaan myös siihen, että kukaan ei jää jälkeen. Esimerkiksi sosiaaliasunnot ovat hyvä esimerkki aluekehitys politiikassa äh, siitä, miten Euroopan unioni äh, lähentyy äh, kansalaisia. Ähm, meillä on tällä hetkellä 5,2 miljardia euroa, jotka laitetaan asuntotuotantoon ja muuhun sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, kuten esimerkiksi toimet, jotka liittyvät terveyteen. Tiedätte varsin hyvin, että hyvin paljon sosiaaliasuntoja on korjattu, sähköistetty, tällaisia toimia on tehty. On tärkeää, että heikommille osille, annetaan mahdollisuus elää paremmin, luoda parempia elinolosuhteita ja on paljon ihmisiä, jotka ovat hyötyneet viime ohjelmakaudella näistä Euroopan unionin palveluista. Question. Kiitos ja sitten lisäkysymys. Äh, Kiitos äh, Rova Kreetsu tästä vastauksestanne viittasitte juuri siihen merkittävään rooliin, joka yleisöllisillä palveluilla on erityisesti kaupungeissa ja alueillamme. Myös komission valkoinen kirja vuodelta 2008, joka liittyy yleisöllisiin palveluihin, korostaa kohesiopolitiikan roolia eh, niin, että nämä palvelut pysyvät kaikkien saatavilla. Nyt tämä ulottuvuus jää mielestäni hiukan puuttumaan esimerkiksi kuudennesta kohesiokertomuksesta. Siinä ei puhuta yleisöllisistä palveluista enää lainkaan. Ja viime vuosinahan nämä äh, vapauttamispyrkimykset ovat lisääntyneet, yksityistä, missä paine on ollut aika kovaakin äh, komission taholta, ihan mitä näihin palveluihin tulee. Miten aiotte varmistua siitä, että esimerkiksi sosiaalinen äh, asuntotuotanto, vesi, infrastruktuurit, koulutus ja terveysalat eivät joudu täysin villin vapauttamisen kouriin, vaan että huolehditaan siitä, että nämä peruspalvelut säilyvät jatkossakin myös kohesiopolitiikan keinoin. Minuutti vastausaika. Uh, Kiitoksia. Tietenkin mielestäni yleishyödylliset palvelut, peruspalvelut ovat erittäin tärkeitä ja ne ovat Euroopan unionin yhteinen arvo. Ne itse asiassa mainitaan perusoikeuskirjassa ja sopimuksissa on mm, selvää, että meidän täytyy kunnioittaa pääsyä yleishyödylliseen palveluihin pariin joka edistää myös yhteiskunnallista kohesiota. Meidän täytyy olla paljon äm, suurpiirteisempiä politiikassamme liittyen näihin palveluihin, jotka koskevat sosiaalista asentotuotantoa, sosiaalitukea, lapsiin kohdistuvia palveluja, koska kansalaiset odottavat, että heillä on mahdollisuus saada korkealaatuisia yleishyödyllisiä palveluja kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa meidän täytyy ottaa myös jäsenvaltiot mukaan tähän yhteisrahoitusprosessiin, erityisesti eh, kun on kyse liikenteestä. Ja kuten sanoitte, eh, eh, vesihuollon ja jätehuollon kohdalla jäsenvaltion täytyykin tulla mukaan. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Damato. Hyvää päivää ja tervetuloa. Kohesiopolitiikan into integrointi, äh, tähän makro, äh, että siinä integroidaan makrotalouden ehdollisuus ei ole äh, ongelmatonta. Ähm, Tänä päivänä Euroopan unionin talouspolitiikka ei ota huomioon sitä, että kymmenessä jäsenvaltiossa kohesiopolitiikka kattaa yli 50 prosenttia julkisista investoinneista. Rakennerahastot siis kattavat yli 50 prosenttia julkisista rahoituksesta. Eräs Regi-pääosaston tutkimuskin on näin sanonut. Näillä alueilla on suuria taloudellisia ja yhteiskunnallisia haasteita, mutta tällainen ylhäältä alaspäin lähestymistapa vaarantaa kohesiopolitiikan hallinnon. Tässä sanotaan, että komissio varmistaa kaikki synergiat rahastojemme ja taloudellisen hallintomme välillä. Miten aiotte varmistaa tämän, koska alueethan eivät ole vastuussa makrotaloudellisista puutteista, joita jäsenvaltioilla on? Kaksi minuuttia vastausaikaa. Kiitoksia oikein paljon, kuten sanoitte meillä on tämä ongelma. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet tähän päivään mennessä absorboimaan 50 prosenttiakaan siitä, mitä ne ovat saaneet vuosina 2007-2014. Useita ongelmia on ollut uusissa jäsenvaltioissa, kuitenkin tilanne on mielestäni viime aikoina parentunut. Komission tehtävä on auttaa näitä valtioita erityisesti hallinnollisen kapasiteetin kehittämisessä, koska minun mielestäni tämä asia on paljon tärkeämpää äh, kuin ne määrärahat, joita näille valtioille annamme, koska suurimmat virheet syntyvät siitä, että hallinto on heikosti kehittynyt ja ne yksinkertaistamiset, joita olemme luoneet tässä asetuksessa, tuottavat tuloksia siinä, että määrärahat keskittyvät kasvuprioriteetteihin, konkreettisiin tavoitteisiin ja ne tuovat edistystä näillä alueilla. On alueita, jotka kärsivät hyvin paljon, esimerkiksi Sisilia, ja haluaisin osoittaa näille alueille sympatiani ja haluaisin auttaa niitä, että ne eivät kärsisi taloudellisista kriisistä. Nämä makrotaloudelliset ehdollisuussäännöt hyväksyi parlamentti, koska olemme oppineet talouskriisistä, että on joitakin kriteerejä, eh, jotka ovat eh, vahvojen investointien pohjalla, koska muuten kyse on pelkästä rahan tuhlauksesta, joten nämä eh, makrotaloudellisen ehdollisuuden kriteerit, ja varmasti viittasitte tähän, että viimeinen toimenpide on määrärahojen jäädyttäminen. Tiedätte, että Minun mielestäni se on viimeinen keino, se ei tule koskaan minään yllätyksenä, vaan meillä on pitkä prosessi, jossa jäsenvaltiota varoitetaan, että sen täytyy tehdä tärkeitä toimenpiteitä ja rakenteellisia uudistuksia. Olisin mielelläni sanonut vielä enemmän, mutta toivottavasti minulla on mahdollisuus siihen vielä. Ja sitten lisäkysymys. Niin, toinen kysymys, joka liittyy tähän talousnäkökohtaan, alueellinen BKT. Alueellinen BKT on tärkeä tekijä, jotta voitaisiin määrittää tukikelpoisuus kohesiopolitiikassa. E, ja mielestäni tämä kiintiö vähemmän kehittyneissä e, ja siirtymävaiheen alueissa on virheellinen Mielestäni tämä BKT ei ole sopiva mittatikku tässä. Täytyisi olla laajempia kriteerejä, ottaa uusia tilastotietoja mukaan ja huomioida alueiden erilaisuus. Aiotteko radikaalisti muuttaa kohesiopolitiikan metodeja, jotta määrärahat jaettaisiin todellakin mm, kohesiopolitiikan periaatteiden mukaan, eikä niin, että käytetään BKT ainoana kriteerinä. Minuutti vastausaika. Uh, Tällainen keskustelu on olemassa näiden kriteerien suhteen. Tärkein kriteeri, joka otetaan, ja tämä tärkeimmän kriteerin suhteen, joka otetaan huomioon kohesion määrärahojen jakamisessa. Ja ainoa kriteeri, joka tähän mennessä on hyväksytty yksimielisesti, on tämä BKT per capita. Mm Tiedätte, että meillä on alueita, eh, joissa on BKT per capita alle 75 prosenttia Euroopan keskiarvosta. Muitakin kriteerejä voi olla, mutta niistä täytyy päättää yhdessä. Ei komissio eikä Euroopan parlamentti voi päästä niistä yksin. Yhdessä neuvoston kanssa täytyy käydä sitten keskusteluja näistä kriteereistä eh, toisaalta uskon, olette oikeassa, määrärahat on suunnattava sinne, missä ihmiset niitä tarvitsevat ja siksi meillä on tämä kumppanuusperiaate nyt, jotta paikallisviranomaiset, ammattiyhdistykset, kansalaisyhteiskunta olisi mukana ja kertoisi meille tarkkaan, millaisia tarpeita tämän alueen kansalaisilla on ja on tietenkin valtioita, joissa tätä kumppanuusperiaatetta ei sovelleta äh, niin kuin pitäisi. On äh, eri kulttuureja äh, Euroopassa, on mm, valtioita, joissa aina tehdään niin kuin pitäisi, on valtioita, joissa mm, hallinto on keskittynyt enemmän, joten tämänkin takia on tärkeää, että uusi asetus sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla niin, että todella huomioitaisiin alueen kansalaisten tarpeet. Kiitos. Ja sitten siirrymme toiselle kysymyskierrokselle. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että meillä on kolme minuuttia jokaiseen kysymykseen. Minuutin kysymys, kaksi minuuttia vastaukseen. Me olemme nyt jo 10 minuuttia aikataulusta jäljessä. Lähdemme liikkeelle. Ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Deutsch. No, kedves eh, Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Minun kysymykseni on, jos me ajattelemme, kuten ajattelimme vuonna 2006, jos me ajattelemme kautta 2007 ja 2014 ja katsomme kirjanpitoa, niin edeltäjänne herra Haan sanoi, että hän toivoisi, että sata operationaalista ohjelmaa hyväksyttäisiin 460 operationaalista ohjelmaa on suunnitteilla, mutta vain osa on hyväksytty. Ja haluaisin tietää, aiotteko kiihdyttää hyväksyntämenettelyjä näiden operationaalisten ohjelmien kohdalla? Ja jos me ajattelemme maksuja, niin me olemme sielläkin jo jäljessä 23 miljardia ollaan jäljessä. Ja jos tätä kirjanpitokautta kautta pidennettäisiin, niin silloin paineet vähenisivät jossakin määrin. Eli jos määräaikaa pidennettäisiin, kuten tehtiin aikaisemmallakin kaudella 2007-2013, niin minun mielestäni tätä kautta tulisi pidentää. Aiotteko näin toimia? Kaksi minuuttia vastausaikaa. Tiedän, että tällainen pyyntö on olemassa, että ohjelma kautta jatkettaisiin vuoden 2015 jälkeen. Tällä hetkellä on tärkeää, että keskitymme erityisesti siihen, että autamme näitä jäsenvaltioita, jotka e, eivät ole e, hyödyntäneet kaikkea sitä, mitä ovat saaneet vuonna 2007-2014. Oma valtioni on käyttänyt noin 50 prosenttia. Meidän täytyy e, käyttää, auttaa näitä valtioita, jotta ne vuoteen 2015 minne löytävät parhaat mahdollisuudet. Minun mielestäni ohjelmien laatua ei saa vaarantaa vain sen takia, että absorboisimme määrärahat, että hyödyntäisimme määrärahat ohjelmien täytyy olla laadukkaita, niin täytyy luoda työpaikkoja ja vastata kansalaisten konkreettisiin tarpeisiin, koska minä olen huolestunut eh, siitä, että yritetään toimia mahdollisimman nopeasti ja että hiukan jätetään syrjään tämä laatukriteeri vain siksi, että määrärahat käytettäisiin mahdollisimman nopeasti. Nämä ovat kaikkien kansalaisten eh, rahoja, joiden on eh, tuotettava tulosta. Meidän on katsottava tätä asiaa yhdessä, otettava komissio, neuvosto mukaan ja myöskin puhuttava Italian puheenjohtajavaltion kanssa siitä, että tätä ajanjaksoa voitaisiin pidentää, mutta samanaikaisesti meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tehokkaasti käytettäisiin olemassa olevat määrärahat vuoteen 2015 mennessä. Ja lisäksi meidän tulisi mm, Äh, aloittaa äh, keskustelut operationaalisista ohjelmista, jotta nämä mahdollisimman pian saataisiin äh, käynnistettyä vuodelle 2014-2020. Kiitoksia. Seuraava kysymys tulee herra Vuonilta. Good morning, uh, Mrs. Kretu. Huomenta, rouva Kretsu. Euroopan parlamentti tuki uusien mekanismien osa, mukanottamista, kuten yhteiset toimintasuunnitelmat, paikallinen taso, integroidut alueelliset investoinnit ja niin edelleen, jotta saataisiin rohkaistua alhaalta ylöspäin lähestymistapaa kohesio rahoitetuille hankkeille. Miten te komission jäsenenä arvioisitte näiden uusien mekanismien välineiden hyötyjä? Toiseksi, aiotteko te tarkastella jäsenvaltioiden kumppanuussopimuksia e, ja muiden sidosryhmien sisällyttämistä tähän? Kaksi minuuttia vastaukseen. Kiitoksia oikein paljon. Kuten sanoitte, alue politiikassa enemmän kuin missään muussa Euroopan unionin politiikassa. Ähm, alueet äh, ovat äh, tärkeimpiä ja äh, olen iloinen siitä, että olemme hyväksyneet nämä uudet alueelliset välineet. On kyse integroiduista alueellisista investoinnista muun muassa mm, Tämä on erittäin tärkeää, koska se siirtää valtaa paikallistasolle ja vastuuta myös paikallistasolle ja antaa määrärahoja myös lähemmäksi kansalaisia. On erittäin tärkeää, että kun neuvotellaan kumppanuussopimuksista, että että otetaan huomioon näiden välineiden tehon maksimointi, äh, koska tietenkin meillä on subsidiarisuusperiaate, jota on kunnioitettava, mutta äh, toisaalta tämä hallinto useammalla tasolla on äh, asia, josta on hyvin paljon puhuttu, mm, koska se on uusi elementti, joka uusi asetus tuo mukanaan ja mielestäni se parantaa selkeästi tapaa, jolla päätöksiä tehdään. Jäsenvaltioiden täytyy olla hyvin tietoisia uusista asetuksista ja komissio aikoo kiinnittää erityistä huomiota näiden välineiden täytäntöönpanon ja teille varmasti tiedotetaan edistyksestä, jota jäsenvaltioissa on tapahtunut näiden välineiden käytössä. Kiitoksia. Polchak. Kiitos. Sitten edustaja Polchak. Kretsu. Hyvä Rauha Kretsu. Haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Yhteisön johtava paikallinen kehitys sillä saadaan paikalliset kumppanit mukaan, esimerkiksi aktiiviset kansalaiset, kunta, yritykset kun paikallisia alueyhteisöjä kehitetään. Ja vuoteen 2020 saakka tämä on maaseudun kehittämisen ohjelmien tärkeä osa. Ja sieltä löytyy myöskin mahdollinen optio eurooppalaisessa aluepoliittisessa rahastossa ja myöskin kalatalous- ja merirahastossa – ei ole epäilystäkään siitä, että näiden keinojen käyttämistä on laajennettu viime aikoina ja haluaisin tietää, onko tätä käytetty maksimissaan, onko minkäänlaista parantamisen varaa tai onko syytä ajatella, että tämä CLD-lähestymistapa on jo ajastaan jäljessä? Kaksi minuuttia vastausaikaa. Kiitoksia oikein paljon Kuten sanoin, tämä väline, joka on tätä yhteisöjen edistämää paikallista kehitystä. Se on erittäin tärkeä väline, koska se vapauttaa paikallisen energian, edistää mm, paikallista osallistumista ja paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista kaupunkien ja alueiden eh, kehittämisen. Kuten sanoitte, tämä ajatus on syntynyt siitä, mitä on opittu maaseudun kehittämisestä. Meillä on ollut LEADER-hanke, jota on käytetty jo yli 20 vuoden ajan laajasti maaseutualueella ja on tuottanut tärkeitä tuloksia. Tämän välineen kautta me teemme kohesiopolitiikasta politiikkaa, joka voimauttaa ja ottaa mukaan paikallisyhteisöt. Tämä on erittäin tärkeää kehityksen kannalta, erityisesti vähemmän kehittyneissä paikoissa, maaseutualueilla, syrjäisillä alueilla. Tietenkin meidän on huomioitava perustarpeet – ja äh, meidän täytyy arvioida, kuinka jäsenvaltiot pystyvät hyödyntämään tätä välinettä, mm, kuinka ne pystyvät ottamaan mukaan kaikki yhteiskunnan alat ja paikallisia alueviranomaisilla on tässä äh, vastuunsa kannettavana. Niiden tulee rohkaista äh, paikallisia toimijoita ja liikemaailmaa myös osallistumaan tähän kehitykseen. Tämä on tällaista älykästä subsidiariteettia. The next question. Kiitos. Seuraavaksi Bostinaru. Благодаря, госпожа президент. Dear Corina, dear colleagues, Rakas Korina, rakkaat kollegat, ei tarvitse sanoakaan kuinka iloinen ja onnellinen olen, kun saan osallistua äh, romanialaisen äh, komission jäsenehdokas kuulemiseen, mutta mehän olemme täällä koko unionin puolesta. Kun ajatellaan 10 miljardia 66 miljardista, nämä on siirretty kohesio äh, rahastosta uuteen verkkojen Eurooppa toimeen. Ja jotta varmistettaisiin se, että kansallisia osuuksia ei, kansallisiin osuuksiin ei synny ongelmia, sen vuoksi, että tämä hakuprosessi hallinnoidaan Brysselissä eikä kansallisella tasolla. Ja itse asiassa tämä valiokuntahan taisteli eh, tästä kaikki kollegat yhtenä rintanoana taistelimme tämän puolesta ja eh, vakuutimme komission sen puolesta, että joulukuun 2016 rahat pidetään kansallisissa osuuksissa, kansallisissa kirjekuorissa, niin kuin niitä on kutsuttu. Nyt kysyisin, että mihin ryhm- toimiin jäsenvaltioiden komission tuli tulisi ryhtyä varmistaakseen se, että jäsenvaltiot, jotka mm, kohtaavat ongelmia, voivat verkkojen Eurooppaan osallistua kuitenkin niin rahoituksen kuin hyvälaatuisten hankkeidenkin osalta. Kiitoksia. Bostinaru. Kiitoksia, herra Bostinaru. Haluaisin onnitella teitä osallist siitä, että olette osallistuneet tähän Verkkojen Eurooppa-välineeseen. Teillä on ollut tärkeä rooli tässä viime kaudella ja olen varma, että tulemme tekemään hyvää yhteistyötä tulevaisuudessakin. Tämä eurooppalainen yhteistyön väline on erittäin tärkeä, koska se liittyy energia-alaan läheisesti ja liikenteeseen ja se täyttää sen, mikä puuttuu operationaalista ohjelmista. Kuten sanoitte, kohesio rahastolla tulee olemaan erityinen rooli, koska se siirtää määrärahoja verkkojen Euroopan välineeseen, erityisesti liikenteen alalla. Ja komission jäsenenä sitten minun tehtäväni olisi tehdä läheistä yhteistyötä liikennepääosaston kanssa, jotta voitaisiin toteuttaa äh, laadukkaita ohjelmia vuoteen 2016 loppuun mennessä, jotta me näitä määrärahoja äh, hukkaisi. Mm, tietenkin aiomme käyttää kaikkia äh, mahdollisia välineitä, esimerkiksi Jasperia, Euroopan investointipankin tukea, joka antaa teknistä apua suuria ja tärkeitä hankkeita varten. Ja tällaiset energia- ja liikennehankkeet ovat strategisia hankkeita ja on todella välttämätöntä, että meillä on strateginen lähestymistapa niiden suhteen ja että seuraamme niitä hyvin tarkkaan. On tärkeää, että koska meillä on vähän taloudellisia resursseja, että ne menevät sitten oikeisiin kohteisiin ja täyttävät ne puutteet, joita kansallisilla ohjelmilla on energian ja liikenteen alalla. Winkler. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas haluaisin ensin onnitella teitä sitoumuksesta tehdä tiivistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja pitää meidät ajan tasalla. Tämä on aivan luonnollinen sitoumus ihmiselle, joka on jo kahdeksan vuotta tehnyt parlamentissa työtä. Ettekä varmaankaan unohda tätä antamaanne sitoumusta ja me tulemme tarkkailemaan, pidättekö sitä kiinni. Yksi EPPn painopistealueista tässä valiokunnassa on integroitu lähestymistapa ja kuten tiedätte, meillä on yhteisiä asetuksia, asetuksia jotka johtavat meidät vuoteen 2020. Sieltä löytyy yhteinen puitekehys ja siellä puhutaan siitä, miten saadaan integroitua territoriaalista kehitystä aikaan käyttämällä investointirahastoja hyväksi. Kumppanuussopimuksissa integroitu lähestymistapa on olemassa sellaisessa osiossa, jota komission päätökset eivät koske, elleivät tietyt hyvin spesifiset ehdot täyty. Ja haluaisin tietää, mikä olisi teidän lähestymistapanne komission jäsenenä, jotta integroitu lähestymistapaa sovellettaisiin territoriaaliseen kehitykseen. Kiitos. Kaksi minuuttia vain vastaukseen. Kiitoksia oikein paljon, herra Winkler. Kuten sanoin, ja kuten tekin sanoitte, tämä on ihan luonnollinen asia, että minä yritän löytää teistä kumppanin, koska tiedän oikein hyvin, kuinka paljon kokemusta tämän valiokunnan jäsenillä on aluekehityksen alalta emmekä tule pelkästään äh, vaihtamaan tietoa. Aiomme tietenkin vaihtaa tietoa. Olen paikalla valiokunnan keskusteluissa. Äh, tietenkin tulemme kuulemaan toisiamme. Äh, sitten teidän konkreettinen kysymyksenne liittyen tähän integroituun lähestymistapaan on aivan selvää, että aluekehityksellä on vaikutusta useisiin aloihin, esimerkiksi innovointiin, tutkimukseen, energiaan, digitaaliseen kehittymiseen. On erittäin tärkeää, että teemme yhteistyötä kaikkien muiden politiikan alojen kanssa, jotta voimme varmistaa tämän synergian ja maksimoida kohesiomäärärahojen eh, vaikutuksen. Mm, kuten sanoitte, on tarpeen, että mm, toimemme eh, liittyvät toisiinsa. Ja tietenkin äh, aion tehdä yhteistyötä varapuheenjohtajan kanssa, erityisesti varapuheenjohtajan, joka vastaa talouskasvusta ja työllisyydestä, mutta äh, myös äh, niiden komission jäsenten kanssa, jotka vastaavat sosiaalista kysymyksistä, talousarviosta. Joten tämä on tällaista jatkuvaa tiimityöntä jonka tarkoituksena on saavuttaa yhteinen tavoitteemme, nimittäin niiden äh, hankkeiden äh, toteuttaminen, jotka puheenjohtaja Juncker esitteli täällä parlamentissa. Mister... Kiitos. Sitten Van Miltenborg. Kiitos rouva puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsenehdokas, mehän olemme täällä jo useaan otteeseen kuulleet kaupunkien roolista. Se on äärimmäisen tärkeä asia, koska niin kuin itsekin totesitte, yli 30 prosenttia Euroopan kansalaisista asuu kaupungeissa. Vuonna 2050 osuus tulee olemaan jo 80 prosenttia. Kaupungeilla on merkittävä rooli talouskasvun suhteen, sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa, työttömyyden torjunnassa. Ja kun kaupungeilla tämä tärkeä rooli on, niin äh, kaupungit ovat tärkeitä myös 2020 strategian tavoitteisiin pääsemisessä. Eikö Euroopan äh, unionin tulisi ottaa käyttöön todella integroitu kaupunkipolitiikka? Ja jos näin mielestänne on, niin minkälaisia välineitä voisitte äh, visioida, jotta kaupunkien merkitys otettaisiin kunnolla huomioon aluepolitiikassa? Kiitos. Two minutes for answer. Kaksi minuuttia vastaukseen. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, mutta haluaisin olla varma, että ymmärsin kysymyksen. Oli kyse siis kaupunkialueisiin liittyvästä strategiasta. It's about urban, urban uh, strategy. Oli kyse siis kaupunkialueisiin liittyvästä strategiasta. Kiitoksia. Anteeksi, minulta meni ohi kysymyksen alkuosa. Kaupungit ovat tärkeä ulottuvuus minulle mahdollisesti tulevana aluekehitysasioista vastaavana komission jäsenenä. Valitettavasti, kuten tiedätte, pääosaston nimi on kaupunki ja aluekehityksen pääosasto, mutta komission, komission jäsenen nimi on vain aluekehityskomissaari. Meidän täytyy jotenkin varmistaa, että ei tule sitä vaikutelmaa, että komissaari ei vastaisi kaupunkialueista, mutta en oikein ymmärrä, miksi pääosastolla on toisenlainen nimi kuin komission jäsenellä, mutta joka tapauksessa aion kiinnittää erityistä huomiota kaupunkiverkostoihin ja meillä on tärkeitä pilottihankkeita. Meillä on Esimerkiksi hieno hanke Leipzigissä äh, kaupunkikehityksestä myös Malagassa äh, on kehitetty näitä äh, historiallisia alueita. Brnossa, Tsekissä on Euroopan määrärahoilla kehitetty näitä tärkeitä pilottihankkeita ja meidän tulee vaihtaa parhaita käytänteitä ja tietoja näistä asioista. Tiedätte, että tämä julkinen kuuleminen kaupunkiagendasta on aloitettu ja se päättyy ensi Viime, se päättyi viime viikolla ja meidän täytyy nyt tehdä johtopäätökset tästä julkisesta kuulumis, kuulemisesta. Kaikki kaupungit ovat voineet kertoa kantansa ja myös alueiden komitea tulisi kertoa meille kokemuksistaan ja meidän tulisi pohtia, mitkä ovat seuraavat toimenpiteet, pitääkö hyväksyä uutta lainsäädäntöä, mutta tietenkin meidän on noudatettava toissijaisuusperiaatetta. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bresso. Thank you. Eh, cara Corinna, intanto molti... Arvoisa Korin, myös minun osaltani äh, onnittelut äh, teidän menestyksenne on myös meidän menestyksemme. Äh, puheenvuorossaan Euroopan parlamentissa puheenjohtaja Juncker puhui kolmivuotisesta työllisyyden ja kasvun ohjelmasta, jossa on 300 miljardia euroa, jotka ovat lisämäärärahoja miten nämä määrärahat voitaisiin integroida kohesiopolitiikkaan ja millainen rooli tulee olemaan kaupungeilla ja alueilla, joista olemme niin paljon puhuneet tässä strategiassa. Jos otetaan huomioon, että rakennerahastot ja kaikki eurooppalaiset investointirahastot, niiden määrärahat on jo hyväksytty, niin miten nämä uudet määrärahat voitaisiin integroida jo olemassa oleviin toimiin, jotta uutta ohjelmakautta voitaisiin vahvistaa? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și vă felicit. Kiitoksia oikein paljon ja äh, onnittelen teitä kaikesta siitä, mitä olette tehnyt aluekehityksen äh, alue äh, kehityksen alalla. Meillä on tämä Junckerin ohjelma, joka on erittäin kunnianhimoinen ohjelma. Olen vakuuttunut siitä, että kohesiopolitiikka, jonka budjetti on melkein neljäsosa Euroopan unionin budjetista. Sillä tulevan tärkeä merkitys siinä, että voidaan hyödyntää näitä määrärahoja työllisyyden ja talouskasvun edistämiseen. Meillä on tämä asetus ja meillä on kyllä mielestäni riittävästi liikkumavaraa tuon asetuksen puitteissa, jotta löytäisimme tapoja edistää tätä komission ja puheenjohtajan kunnianhimoista agendaa. Tiedätte varsin hyvin, että Juncker puhui siitä, että pitäisi mobilisoida myös yksityistä rahoitusta. Meidän tulisi muuttaa kielenkäyttämme. Meidän pitäisi puhua niin, että myös liikemaailma luottaa meihin ja uskaltaa investoida Meidän, silloin voisimme käyttää paljon paremmin olemassa olevia rahoitusvälineitä, jotta voisimme hyödyntää näiden rahoitusvälineiden vipuvaikutusta. Me voimme yli 110 miljardia euroa Äh, investoida innovointiin, pk-yrityksiin, energiatehokkuuteen. Joten jos rohkaisimme pk-yrityksiä toimimaan, se on perusperiaate näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietenkin asetuksessa on muitakin ähm, kysymyksiä, kuten prioriteettien keskittyminen ja niin poispäin. Fitto. Seuraavaksi edustaja Fitto. Sì, grazie. Eh, mi ricollego esattamente a quello che diceva la... Kiitos. Paljon kiitoksia. Jatkaakseni siitä, mihin Bressu puheenvuoronsa päätti. Minä ja muut olemme huolissamme 300 miljardista. Me haluamme varmistaa, että se todellakin on lisärahaa, lisää siihen, mitä oli olemassa. Miten me voimme varmistaa, että tämä määräraha ei vesity rahoilla, jota kohesio kohdasta nyt jo löytyy. Saammeko me jonkinlaisen takuun siitä, että tämä on uutta rahaa? seuraavina tulevina kuukausina saammeko me vahvistuksen sille, että tässä ei ole kysymys vain siitä, että olemassa olevia varoja vain uudelleen kohdennetaan, rahoja, jotka ohjelmointikohdassa jo olivat entuudestaan. Haluaisin saada varmuuden siitä, että me saamme eh, kaiken irti tästä kohdasta. Așa cum spuneam, cred că ne vom putea folosi de... Uskon, että voimme hyödyntää asetuksen kaikkia mahdollisuuksia, jotta voimme tuoda suuren panoksen. En tiedä millaisella prosenttiosuudella kohesiopolitiikka tulee osallistumaan tähän puheenjohtaja Junckerin lupaukseen 300 miljardista, mutta tulemme erityisesti kiinnittämään huomiota yksityisiin investointeihin. Lisäksi aiomme rohkaista kaikkia jäsenvaltioita löytämään oikeudellisia keinoja, ottamaan yksityistä rahoitusta mukaan tähän yhteisrahoitukseen. Ja tärkeintä on se, että neuvottelemme korkeatasoisista operationaalista ohjelmista niin, että investointimme keskittyvät nimenomaan kilpailukykyyn Tämä esimerkki, jonka annoin 110 miljardia arvioitemme mukaan, investoidaan innovointiin ja tämä ö, tulee viemään eteenpäin tuota kunnianhimoista ö, hanketta. Ö, samoin strategiat ö, liittyen älykkääseen ö, erikoistumiseen ja nämä operationaaliset hankkeet, jos niistä on hyvin neuvoteltu ja jos ne keskittyvät äh, kilpailukykyyn äh, ja uusien työpaikkojen luomiseen ja investointien äh, luomiseen, niin tämä on varmasti paras vaikutus, jonka voimme, eh, paras tapa edistää tätä eh, puheenjohtaja Junckerin lupausta. Edustaja Nicholson. Uh, thank you very... Kiitos ja tervetuloa komission jäsenehdokas. Pohjois-Irlanti on hyötynyt kovasti Euroopan aluetuesta monien vuosien ajan, erityisesti rauhan prosessin aikana. Euroopan unioni on Pohjois-Irlantia tukenut myös to- muuten. Ja 2007 Varosso ähm, perusti äh, tällaisen työryhmän äh, tutkimaan Pohjois-Irlannin ja muun Euroopan välisiä suhteita. Ja komissiossahan on ollut äh, tarpeena tavoitteena työpaikkoja ja kasvua saada aikaan. Ja kun te nyt saatatte tulla vastuuseen tästä Pohjois-Irlannin työryhmästä, jos teidät nimitetään, niin aiotteko jatkaa sen toimintaa? Ja toiseksi, minkälaisena näette työryhmän roolin talouskehityksen ja kasvun tukena, koska aluehan todella tarvitsee tukea vai äh, onko teillä mahdollisesti hihassanne ihan, äh, ihan uusi äh, työryhmä, josta emme vielä ole kuulleetkaan? Voitteko kertoa tästä? Minutes. Ja vastaukseen kaksi minuuttia. Kiitoksia. Tämä pohjois työryhmä on ollut erittäin tärkeä. Se on edistänyt äh, rauhan ja sovinnon prosessia Pohjois-Irlannissa ja ymmärtääkseni tuo työryhmä tulee äh, jatkamaan toimintaansa. Ja varmasti aion kiinnittää siihen äh, paljon huomiota, koska on erittäin tärkeää, että kaikilla Euroopan unionin alueilla meillä on sovinnon ja ymmärtämisen henkeä. Mm. Tämän työryhmän tehtävä on tietenkin auttaa viranomaisia kehittymään ja luomaan tärkeitä kehityshankkeita. Sen merkitys vakauden tuojana on erittäin tärkeä. Näiden asioiden on kuljettava käsikadessa talouskehitys ja työpaikkojen luominen ja samanaikaisesti sovinnon ja yhteisymmärryksen ilmapiiri. Kaikki olemme varmasti oppineet menneisyydestä ja siksi tämä Pohjois-Irlannin työryhmä Äh, kuten myös muut työryhmät, jotka toimivat äh, aluekehityksen pääosaston puitteissa esimerkiksi ähm, Kyproksen äh, työryhmä, niin niiden tarkoituksena on rohkaista vuoropuhelujen osapuolten välillä ja edistää taloudellista kehitystä niin, että se, mikä menneisyydessä on tapahtunut, ei enää tapahdu uudestaan nykypäivän Euroopassa. Siksipä tulen kiinnittämään huomiota tämän työryhmän toimintaan. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Michels. Dank. Sydämelliset kiitokset Rouva Kretsu myös minun puolestani ja sydämellisesti tervetuloa tänne valiokuntaamme. Minä haluaisin puhua makrotalouden ehdollisuudesta, sen soveltamisesta. Aivan oikein totesitte, että tämän välineen suhteen teillä ei ole tarkoituksena jo luvattuja varoja viedä jäsenvaltioista, jotka haluavat ohjelmiin osallistua. Miten aiot estää sen, että jäsenvaltiot uudelleen ohjelmoidessaan kansallisella tasolla eivät jätä huomiota alueiden intressejä ja tarpeita? Ja miten aiotte huolehtia siitä, että että paikallinen ja alueellinen taso jatkossakin ovat mukana muokkaamassa Euroopan unionin aluepolitiikkaa, vai aiotteko jättää tämän kokonaan jäsenvaltioiden harteille? Thank you. Um, așa cum spuneam mai devreme, condiționalitatea macroeconomică este... Makrotaloudellinen ehdollisuus on toimenpide, Eh, joka on tällainen viime käden toimenpide. Eh, tiedän hyvin keskustelut, joita käytiin täällä Euroopan parlamentissa. Tiedän, että useat teistä vastustivat tämän ehdollisuuden hyväksymistä, mutta toisaalta eh, tämä on välttämättömyys ja seurausta tilanteesta, jossa olimme, eh, huomasimme, että määrärahoja eh, investointiin ilman, että eh, yleisiä sääntöjä noudatettiin. Joten minun mielestäni mm, komissiota ei pidä nähdä jonkinlaisena poliisina, vaan me olemme väline, joka auttaa jäsenvaltioita ja osoitamme, että talouskehitys ilman näiden kriteerien täyttämistä ei ole mahdollista ja on heidän ja kansalaisten edun mukaista, että nämä tämä sääntöjä noudatetaan ja meillä tulee olemaan rakenteellista vuoropuhelua komission ja parlamentin välillä ja tulen tunnelemaan tänne joka kerta, kun nousee esiin varojen jäädyttäminen. Ja tietenkin huomioin jokaisen jäsenvaltion erityispiirteet erikseen. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, että kansalaisia ei pidä rankaista hallitusten virheistä, mutta toisaalta ei tule käymään niin, että komissio yön yli sanoo, että nyt ette enää saa näitä varoja, vaan meillä on pitkä prosessi, jossa jäsenvaltiota varoitetaan, että sen täytyy täyttää tietyt ehdot. Ja mehän annamme määrärahoja nimenomaan rakenneuudistuksiin. E, jäsenvaltiot saavat kohesiorahastosta varoja, jotta ne voivat tehdä niitä rakennemuutoksia, joita nämä yhteiskunnat tarvitsevat. Ja kyllä kaupungit ja alueet otetaan mukaan tähän prosessiin. Kiitos. Sitten äh, edustaja Adinovi. Komissaari designato. Kiitoksia komission jäsenehdokas. Kuten tiedätte, useilla alueilla on ollut vaikeuksia Euroopan varojen käytössä komission jäsenehdokkaana. Uskotteko, että kasvu- ja vakaussopimuksen ulkopuolelle voidaan jättää vähemmän kehittyneiden alueiden yhteisrahoitusosuus, ja jos näin voidaan tehdä, niin miten tulette tästä asiasta sopimaan varapuheenjohtaja Kataisen kanssa? Kiitoksia. Tiedän Euroopan parlamentin huolen Italian puheenjohtajavaltion huolen ja alueiden komitean huolen liittyen siihen, että budjettivajeen ulkopuolelle jätettäisiin nämä yhteisrahoitusosuudet investointeja varten, tuottavia investointeja varten. Tämä ei ole päätös, jonka minä voin tehdä yksi, vaan sen tekee komissio. Mm, marraskuussa todennäköisesti keskustellaan tästä asiasta, mutta siihen mennessä meidän täytyy käyttää joustavuutta, joka meillä on nykyisten sääntöjen puitteissa. Ja varmasti tulen teidän huolenaiheenne välittämään neuvostolle. Uskon, että me tarvitsemme julkisia investointeja reaalitalouteen ja tämä on vakava ongelma, jonka nostatte esiin, koska joillekin jäsenvaltioille ei ole helppoa varmistaa riittävää yhteisrahoitusta ja samalla noudattaa näitä tiukkoja säännöksiä, jotka ovat kasvu- ja vakaussopimuksessa. Ja meidän täytyy rohkaista jäsenvaltioita investoimaan reaalitalouteen, panemaan paljon määrärahoja yhteisrahoitusmenettelyyn. Samalla kuitenkin ollaan huolissaan budjettivajeesta. Kasvujen vakaussopimus on tiettyä joustavuutta julkisten investointien suhteen ja jäsenvaltioita on budjetissakin liikkumavaraa, erityisesti ne jäsenvaltiot, joilla on ongelmia, mutta tämä on huoli, jonka olen kuullut keskusteluissa useiden kanssa, useiden parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa. Meidän täytyy kunnioittaa vakaussopimusta ja hyödyntää vakaussopimuksen mahdollisuuksia ja katsoa sitten, mitä neuvosto päättää marraskuussa kun on kyse näiden äh, budjettivajeiden laskennasta. Seuraavaksi edustaja Stuger. Ja, wel. Kiitos puheenjohtaja. Kun ajatellaan eh, niitä mm, kymmentä maata, jotka saavat eh, eniten tukea. Kahdeksan on Transparency Internationalin eh, korruptoituneiden maiden listalla. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että aiotte myös korruptioon puuttua. Mutta entä nämä konkreettiset toimet? Teiltä on näistä kysytty jo joku sen kerrankin mitä tulee väärinkäytöksiin, mutta te puhutte vuoropuhelusta ja valvonnasta ja auttamisesta ja yhteistyöstä, mutta me tarvitsisimme nyt ihan kovia toimia väärinkäytösten äh, torjumiseksi. Äh, tässä nyt äh, varmaan teiltäkin tarvittaisiin luovuutta. Ja ehkäpä voisitte antaa meille ihan konkreettisia vastauksia sen suhteen, että että mitä voidaan tehdä. Voitaisiinko vaikka jotain organisaatioita, instituutioita laittaa mustalle listalle, jos ovat tukipetoksiin aiemmin syyllistyneet. Eli voisimme saada konkreettisempia toimintaehdotuksia teiltä. Kiitoksia. Olen pahoillani, että ole ollut riittävän luova mielestäni ja toivottavasti tulevaisuudessa pystyn olemaan luovempi. Ähm, ei ole kyse siitä, että meidän täytyy uudelleen keksiä pyörä. Meillä on olemassa olevia sääntöjä, joita on kunnioitettava. En minä voi tulla tänne puhumaan teille ja sanoa, äh, kuinka äh, hieno ja luova minä olen, niin minä voi keksiä instituutioita ja lainsäädäntöä uudestaan. Te olette hyväksyneet tuon lainsäädännön viime kaudella. Mm, ainoa, minkä voin teille luvata, on se, että tulen kunnioittamaan tätä lainsäädäntöä sellaisena kuin te sen olette hyväksyneet. Tämä erittäin tärkeä ongelma, jonka nostitte esiin, se varmasti huolestuttaa minua kovasti. Mm kyse, joka liittyy asia, joka liittyy petoksiin, jotka liittyvät Euroopan unionin määrärahoihin. Transparency Internationalin ja Olofin ja komission palveluyksiköiden tutkimukset osoittavat, että vuosina 2007-2013 vain 7 prosenttia toimista oli virheitä ja vain 1 prosenttia tästä on ollut petoksia, siis todellista tahallista petosta. Muut ovat olleet hallinnollisia virheitä. Siksipä olenkin sanonut, että meidän täytyy parantaa hallinnollista kapasiteettia, jotta jäsenvaltiot osaavat tehdä laadukkaita julkisia hankintoja, luoda operationaalisia ohjelmia, jotka eivät sisällä virheitä virheitä. Mm, äh, siksi olenkin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että meidän täytyy olla erittäin tiukkana ja sanoinkin tämän alkupuheenvuorossani, mutta ei ole kyse pelkästään komissiosta, on myös kyse Olafista ja tilintarkastustuomioistuimesta. Meillä on niin paljon äh, instituutioita, jotka valvovat sitä, miten veromaksajan rahoja käytetään. Kiitoksia. Thank you. Mr. Blanco. Kiitos sitten Blanco Lopez. Yes. Kiitos puheenjohtaja. Näyttää siltä, että teillä on hyvin selkeitä kantoja, selkeitä visioita Euroopan äh, alueiden puolesta, mutta kun ajatellaan monia Euroopan alueita, niissä on äh, merkittäviä väestön rakenne- ja demografiakehitysongelmia. Ja kun ajatellaan äh, demografista epätasapainoa, niin meidän tulisi tarjota Euroopan unionille hieman mahdollisuuksia luoda työpaikkoja kestävällä tavalla. Ja kun pyritään kohesioon, joka on sosiaalista ja alueellisesta, niin demografian väestökehityshaaste on otettava huomioon horisontaalisesti integroituna kaikkiin Euroopan unionin eri politiikkoihin. Joten me tarvitsisimme todella koko Euroopan unionin laajuista vastausta tähän merkittävään haasteeseen, jonka väestön ikääntyminen sekä tiettyjen alueiden väestön harveneminen tuovat. Tämä vahvistaisi meitä hyvin monin tavoin. Joten miten te aiotte omalla vastuualueellanne toimia tämän haasteen edessä? Bineînțeles, um, împărtășesc opinia dumneavoastră și mulțumesc foarte mult. Tietenkin olen samaa mieltä kanssanne ja kiitän tästä kysymyksestä, joka on erittäin tärkeä, koska Euroopan unioni kohtaa jo tämä ongelma väestön vähenemisestä. Arvioidaan, että vuoteen 2030 mennessä kolmasosa eurooppalaisista on yli 60-vuotiaita. Tämä tulee tuomaan mukanaan suuria muutoksia mm, myöskin talouskehityksessä ja tämä ilmiö saattaa voimistua hedelmällisyyden laskiessa ja myös maahanmuutto äh, Eurooppaan ja muihin maailman kolkkiin voi aiheuttaa ongelmia, joten äh, meidän tulee valmistaa jäsenvaltioita, äh, jotka ähm, olettavat kohtavansa vakavia ongelmia. Meidän tulee valmistaa niitä työvoiman kehittämiseen ja valmistamiseen koulutusohjelmien kautta. Meidän tulisi myös luoda työpaikkoja ja sitten sosiaalialan palveluja, koska tämä sosiaalinen ulottuvuus on tässä erittäin tärkeää. Meillä on tärkeä, suuri osuus eh, Euroopan unionin väestöstä, jota eh, kohtaa tämä eh, ongelma, ehkä ongelma siitä, että heillä ei ole ketään, joka huolehtii heistä, kun he ikääntyvät mm. ja tehdä yhteistyötä työllisyysasioista vastaavan komission jäsenen kanssa, eh, jotta kohesiorahastot ja sosiaalirahasto eh, kehittäisi näitä infrastruktuureja ja loisi hyvät olosuhteet kaikille. Eh, joten väestörakenteen muutos on todellakin suuri ongelma useille Euroopan unionin maille. Kiitos. Sitten edustaja Hetman. Pani przewodnicząca, szanowna pani Kretu, pozwoli... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin siirtyä ja palata kaupunkeihin ja kaupunkipolitiikkaan. Haluaisin tietää, tuletteko te puolustamaan 5 prosentin virstanpylvästä silloin, kun 5, siis 5 prosenttia omistettaisiin kaupunkien kehittämiseen, vai aiotteko te korottaa tätä prosenttimäärää? Tässä on tietty paradoksi koska meillä on asetus 1303, joka kattaa maaseudun kehityksen ja tämä johtaa siihen, että syntyy päällekkäisyyttä tietyissä toimissa koska on toimia aluepolitiikasta, mutta myöskin toimia maaseutupolitiikasta ja niitä sitten rahoitetaan kahdesta eri rahastosta ja haluaisin tietää, aiotteko te ryhtyä toimiin jotta tehtäisiin selkeä ero näiden kahden eri rahaston välillä, jotta projekteja ei sitten rahoiteta molemmista. Tämä on ongelma, joka pätee moneen ähm, eri alueeseen, esimerkiksi oman alueeseni Puolassa. You, You have... Kiitos ja teillä on kaksi minuuttia vastausaikaa. Uh, Olenkin jo sanonut, että kaupungit ovat erittäin tärkeitä aluepolitiikasta ja tämä 70, tästä, eh, nämä 5 prosenttia eh, aluekehitysrahastosta, jotka menevät integroituihin hankkeisiin. jotka tulevat eh, yleisen alue kehityspolitiikan lisäksi, ja jotka huomioivat kaupungit ja kaupunkialueet. On erittäin tärkeää, että löydämme kätevämmän tavan äh, ottaa kaupungit mukaan, koska meillä on tällainen keskustelu. Jotkut äh, kaupungit sanovat, että toissijaisuusperiaate on tärkein ja meillä ei ole mitään oikeutta puuttua heidän kehitykseensä, mutta toisaalta, ja, ja nämä kaupungit vastustavat kaikenlaista lainsäädäntöä, joka liittyy kaupunkeihin. Toisaalta meillä on tämä kaupunkien kehityksen valkoinen kirja, ja meidän tulisi huomioida kaikki näkökulmat tässä julkisessa kuulumisessa, joka juuri päättyi, ja katsoa, miten voimme edetä asiassa. Minä todella toivoisin, että me kävisimme täällä Euroopan parlamentissa keskustelua näistä johtopäätöksistä. Sitten tämä kaksinkertainen rahoitus. Näistä meidän on keskusteltava yhdessä maaseudun kehittämisessä vastaavan komission jäsenen kanssa, jotta löytäisimme tehokkaimman tavan jotta voisimme säästää rahoja, määrärahoja eh, ja samalla kuitenkin eh, saada mahdollisimman hyviä tuloksia. Siis mm, eh, määrärahojen tuhlaus on ongelma, joka on, jota on käsiteltävä. Kiitos. Ja sitten edustaja Mansku. Kiitos. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Olen yksi kolmesta Äh, merentakaisten departementtien edustajista. Se kattaa 11 aluetta kolmella valtamerellä ja kuuntelin tarkkaan vastauksenne liittyen makrotaloudelliseen ehdollisuuteen, mutta haluaisin kiinnittää huomiotanne niihin seurauksiin, jotka ovat katastrofaalisia, jotka seuraavat näiden välineiden soveltamisesta meren takaisiin alueisiin. Nehän ovat jo huonommassa asemassa kuin muut alueet ja niillä on suuriakin vaikeuksia taloudellisessa kehityksessä. Eli haluaisin tietää, oletteko sitä mieltä, että meidän tulisi käyttää kaikkea mahdollista joustavuutta, jotta jotta annettaisiin näille mm, alueille mahdollisuus vapauttaa kasvupotentiaalinsa ja luoda työpaikkoja. Voitteko vakuuttaa meille ja viedä tämän viestin tulevan kollegioon siitä, että kohesiopolitiikka tulisi ottaa huomioon keskusteluissa, joissa keskustellaan vakaus- ja kasvupaketin toteuttamisesta. Kiitos. Mulțumesc foarte mult. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Äh, sanoin jo aikaisemmin, että olen samaa mieltä kanssanne ja myöskin reunionilaisen kolleganne mm, mielipiteen. Äh, hän harmitteli sitä, että reunion kärsii siitä tai rangaistaan siitä, mitä Pariisin hallitus tekee, mutta yksi pääperiaatteista tulee olemaan se, että järjestämme tällaisen työryhmän yhdessä muiden komission jäsenten kanssa, erityisesti komissaari Kataisen kanssa, joka vastaa työllisyydestä, ja näiden alueiden hallinnon kanssa, jotta voisimme löytää jonkinlaisen tavan edetä, koska en minä ettekä te pysty muuttamaan asetuksia, joita meillä on. Vakaussopimusta on noudatettava niin kauan kuin neuvosto ei päätä toisin ja marraskuussa ryhdytään asiaa pohtimaan Italian puheenjohtajuuskauden alaisena, mutta minun mielestäni me emme hyödynnä riittävän hyvin vakaussopimuksessa jo olevaa joustavuutta, joka auttaa valtioita, jotka ovat vaikeuksissa. Makro alueet ovat tärkeä arvo Euroopalle ja meidän täytyisi integroida ne ja samanaikaisesti varmistaa, että meillä on läheiset yhteydet ja varmistamme harmonisen talouskehityksen koko Euroopan unionin alueella ja mukaan lukien erittäin syrjäiset alueet. Ymmärrän, että erittäin syrjäisillä alueilla on ongelma, joka liittyy etäisyyteen Euroopan unionista. Kyse on saarista, jolla on maantieteellisiä haittavaikutuksia. Meidän täytyy neuvotella sellaisia operationaalisia ohjelmia, jotka hyödyttävät erityisesti näitä erittäin syrjäisiä alueita. Tietenkin niillä on erityisasema, joka on sopimuksiin kirjattu, jota tulemme aina kunnioittamaan. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Arimu. Dank, Frau Vorsitzende, sehr Kiitos puheenjohtaja, arvoisa rouva Kretsu palaan vielä tuohon kumppanuusperiaatteeseen sekä monitasoisen hallintoon artiklassa 5 puite asetuksessahan tämä määritellään myös käytännössä säännöt ja näiden mukaan alueelliset, paikalliset ja kaupa, kaupunkiviranomaiset ja kansalaisjärjestöt tulisi ottaa valmistelutyöhön sekä täytäntöönpanon sekä ohjelmien muutos käyttöön ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan. Itse vastauksessanne totesitte, että aiotte huolehtia kovasti kumppanuussopimuksista ja totesitte, että aluepolitiikka toimii parhaiten, kun kaikki eri tasot ja tahot tekevät yhteistyötä. Totesitte, että tämä on hieno periaate, olen kanssanne samaa mieltä, mutta se on vieläkin hienompi, jos se täytäntöönpannaan ja toteutetaan käytännössä. Kysyisinkin seuraavaa. Miten komissio aikoo konkreettisesti tarkastella sitä, toteutuuko periaate jäsenvaltioissa? Ja toinen kysymys, mitä tapahtuu konkreettisesti, jos jäsenvaltio ei huolehdi periaatteen toteutumisesta? Onko tähän komissiolla jotain suunnitelmia? Thank you. We have two minutes to answer. Kaksi minuuttia vastausaikaa. Thank you. Kiitoksia kuten sanoin, äh, laadukkaat äh, kumppanuudet äh, rakennerahastojen ja investointien kohdalla ovat tärkeitä ja kiitän aluekehitysvalikuntaa siitä, että se on saanut mukaan tämän viisi artiklan, joka pakottaa jäsenvaltiot ottamaan huomioon paikallisviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten mielipiteen kaikissa ohjelman mointivaiheissa, ohjelman suunnittelusta, täytäntöönpanoon ja valvontaan asti. Mm, tämän kriteerin noudattaminen on erittäin tärkeää, kun neuvottelemme kumppanuussopimuksista ja operationaalista ohjelmista, kunhan saan, jos saan teidän hyväksyntäne, niin herra Han kyllä päättää nämä kumppanuussopimukset, mutta oparjatanen se ohjelmista tämä tulee olemaan erittäin tärkeä kriteeri. Mm, on Mm, erilaisia valtioita, on Pohjoismaat ja esimerkiksi Belgia, jossa tämä on aivan itsestäänselvyys. On toisia valtioita, joissa paikallisviranomaisia ei oteta samalla tavoin mukaan, ja herra Kotsolino kysymyksessään otti tämän eseen. hän itse asiassa valitti käsitteli sitä, että ähm, työmarkkinaosapuolia ei oteta ähm, mukaan, mutta nyt mm, tämä velvoite on olemassa ja tulemme äh, kiinnittämään jäsenvaltioiden huomion siihen, kun neuvottelemme operationaalista ohjelmista ja meidän täytyy varmistaa, että kun teemme tällaisia ehdotuksia, äh, kun saamme näitä ehdotuksia, että niistä on ainakin keskusteltu paikallis- ja alueviranomaisten kanssa. Täytyy olla varma, että määrärahat eivät mene sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät vastaa kansalaisten suoria tarpeita paikan päälle, koska meillä on ollut tilanteita, joissa määrärahoja on maksettu vain sitä varten, että ne maksettaisiin, jotta meillä olisi joku tietty prosenttiosuus, mutta ne eivät ole konkreettisesti vastanneet tarpeita. Ei ole kyse mistään luksuksesta, on kyse investoinnista ihan peruskysymyksiin, infrastruktuuriin, terveyspalveluihin, ei muihin asioihin, jotka eivät vastaa mm, perustarpeita. Joten neuvotteluiden aikana tulen tekemään yhteistyötä kanssanne ja kertomaan tästä kumppanuusperiaatteesta. Alueiden komitea on toinen kumppani, joka voi antaa meille tärkeitä tietoja, koska siellä on edustettuna kaikki paikallisviranomaiset, jotka on mobilisoitava ja vir- paikallisviranomaisten on mobilisoitava liike-elämä ja muut toimijat paikan päällä kaikkien on pystyttävä ilmaisemaan mielipiteensä. Olen pahoilla. Thank you. I accept the Kiitos. Otan tämän anteeksi pyynnön vastaan, mutta meidän on silti pidettävä kiinni aikataulusta. Seuraava, seuraavan kysymyksen esittää edustaja Reinke. Dear Madame Cretu, Kiitos puheenjohtaja arvoisa rouva Kretsu. Parhaat kollegat, jäsenvaltioita rohkaistaan ottamaan syrjäytyneet ryhmät mukaan operationaalisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin. Erityisesti romaniväestö mainitaan näissä sosiaalirahaston säännöissä, mutta nyt on epäselvää, että otetaanko jäsenvaltiossa tämä tämänkaltainen rohkaisu huomioon. Kysyisin teiltä, miten komission jäsenenä huolehditte siitä, että marginaaliset tai syrjäytyneet ryhmät, kuten romanit, voivat hyötyä kohesiopolitiikasta mahdollisimman hyvällä tavalla? Ja miten aiotte tehdä komissiossa kollegiossa yhteistyötä tämän varmistamiseksi? Toinen kysymykseni liittyy naisten ja miesten yhtäläiseen kohteluun Euroopan rahastoissa. Äh, sukupuolten valtavirtaistaminen ei liity yksinomaan sosiaalirahastoon, sitä voidaan soveltaa myöskin AKR ja kohesiorahastossa. Miten aiotte kohesiopolitiikassa vahvistaa tasa-arvon toteutumista sukupuolten välillä ja ylipäätään sukupuolten tasa-arvon koko politiikassa? Kiitos. Tässä nyt oli kaksi kysymystä, mutta teillä on vain kaksi minuuttia vastausaikaa. Um, Kuten tiedätte, kuten jo sanoinkin, syrjäytyneet ryhmät, heikommat väestöryhmät ovat niitä, joista meidän pitää huolehtia. Meidän täytyy ähm, saada aikaan yleistä kehitystä, mutta me saa jättää ketään jälkeen. Te tiedätte eh, Euroopan parlamentissa yhtä hyvin kuin minäkin, että eh, joka vuosi, joka eh, kaudella keskustelemme ongelmasta, joka liittyy romaneihin. Tämä on asia, joka ei kosketa vain jotain tiettyä jäsenvaltiota, vaan se on asia, jota, mm, joka meidän on kaikkien ratkaistava. Joku tietty ohjelma ei voi keskittyä vain e, tiettyyn vähemmistöön mm, Mm, suurin osa määrärahoista menee vähiten kehittyneille alueille ja varmasti useilla näillä eh, vähemmän kehittyneillä alueilla romaniyhteisöllä on tärkeä merkitys. Ne jotka eh, hoitavat ohjelmia, eh, jotka on tarkoitettu nimenomaan näille yhteisöille, niistä vastaa komission jäsen, joka vastaa työllisyydestä ja Eurooppa-kysymyksistä. Tiedätte, että minä tulen maasta, jossa on merkittävä romaniyhteisö. Olen vierailut Italiassa, olen siellä nähnyt ponnisteluja, joita eh, paikallisviranomaiset tekevät eh, romaniyhteisön osallistamiseksi. Siellä on määrärahoja, joita tarjotaan eh, romaniyhteisöllä, jotta lapset menevät kouluun ja minä näin busseja, jotka aamuisin ovat tyhjiä ja mm, ihmiset sitten sanovat, että minun lapseni ei ole koulubussia, jolla se voisi, mm, hän voisi mennä kouluun, mutta me maksamme näistä koulubusseista ja sitten lapset eivät kuitenkaan mene kouluun. Niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä romaniyhteisön johtajien kanssa, jotta ymmärtäisivät, kuinka tärkeää on koulutus ja terveydenhuoltopalvelut, mm, koska jos me ponnistelemme, niin silloin meidän täytyy toimia kummallakin puolella. Meillä on erilaisia perinteitä, erilaisia käytänteitä, mutta meillä on yhteiset tavoitteet. Ja kun määrärahoja käytetään johonkin palveluun, niin silloin niitä ei saa heittää hukkaan, kuten tuossa Italian tapauksessa näin. Nämä määrärahat menevät hukkaan, koska niitä ei hyödynnetä hyvällä tavalla. Olen samaa mieltä kanssa. Meidän täytyy tehdä enemmän, koska tämä on ongelma, joka meidän on ratkaistava. Meidän on nostettava tämän yhteisön koulutustasoa. Meidän on löydettävä integroitu lähestymistapa. Tietenkin tämä on sosiaaliasioista vastaavan komission jäsenen tehtävä äh, tuoda uusi strategia. Olen varma, että hän tulee niin tekemään. Tulemme siitä keskustelemaan seuraavan viiden vuoden aikana. Äh, sitten sukupuolten tasa-arvosta. Minun tuskin tarvii täytyä sanoa teille, että olen puolustanut sitä äh, hyvin paljon viimeisen 25 vuoden aikana. Se on yksi ex ante ehdoista, olen siitä erittäin iloinen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä ovat ehtoja, jotka on, joiden on toteuduttava ennen kuin määrärahat annetaan eh, johonkin tiettyyn hankkeeseen. Nämä eh, liittyvät, eh, nämä ex ante kriteerit, niitä tullaan noudattamaan hyvin tarkkaan. Ne on oltava niiden on oltava täytännössä ennen kuin annamme määrärahat näihin hankkeisiin. Olen iloinen, että nostatte esiin nämä kysymykset, jotka liittyvät arvoihimme ja ähm, me jätä jälkeen ketään, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu ja että äh, työskentelemme kaikkien vähemmistöjen puolissa, oli kyse sitten romanivähemmistö tai muista vähemmistöistä. Thank you for your... Kiitos ja kiitokset pitkästä vastauksesta. Minun on pakko nyt ryhtyä rajoittamaan nämä vastauksenne minuuttiin vastaisuudessa, eli pyrkikää pitämään puheenjohtajasta kiinni. Seuraavaksi Uspaskic. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Mä aion puhua liettua. Jos būsit komissaari, todėl kad visiškai kompetinkai Komission jäsenehdokas, teidän vastauksenne ovat erittäin päteviä, mutta useimmat kysymykset ovat olleet aika samankaltaisia. Joo, olemme kuulleet vastaanottokyvystä, investointiprioriteeteista ja niin edelleen. Nyt ehkä esittäisin hiukan toisenlaisen kysymyksen. Te teette yhteisiä päätöksiä komission jäsenkollegiossa ja niin kuin tiedämme, suora tuki liike-elämälle saattaa vääristää kilpailua. Ja ehkäpä tulisi antaa tai käyttää enemmän rahaa infrastruktuureihin kuin suoraan tukeen liike-elämälle, koska infrastruktuureista hyötyvät kaikki ja voivat tältä pohjalta muun muassa helpommin perustaa yrityksiä. Aiemmasta käytännön kokemuksesta tiedämme, että tietyt ohjelmat ovat johtaneet monien yritysten vararikkoon. Joten tässä itse asiassa onkin jouduttu ajasta allikkoon ja kustannukset ovat olleet suuremmat kuin hyöty. Mitä voitaisiin tehdä rahojen tehokkaammaksi käytöksi? Vain kaksi minuuttia vastausaikaa. Kiitoksia. Yritän pitää kiinni puheenjohtajasta. Ensinnäkin haluaisin kiittää mielipiteestänne. Olen vakuuttunut siitä, että Tämä kysymys on erittäin tärkeä, koska se liittyy siihen, että äh, keskitymme tuloksiin, emmekä äh, tuhlaa äh, rahaa. Nämä ponnisteluita kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tehdä operationaalisten ohjelmien suhteen on jäsenvaltion tehtävä katsoa, kuinka paljon nämä operatiiviset ohjelmat koskevat infrastruktuurihankkeita, kuinka paljon liike-elämää on valtioita, jotka ovat vähemmän kehittyneitä, jotka tarvitsevat näitä infrastruktuureja, koska infrastruktuuri on avainkysymys, mutta samanaikaisesti meidän on kehitettävä myös liike-elämää, koska PK-yritykset ovat kaikkien talouksien selkäranka, ne luovat uusia työpaikkoja ja talouskasvua joten meidän on oltava tulosorientoituja. Kaikilla jäsenvaltioilla on oma tematiikkansa, He voivat valita hankkeita, jotka vastaavat erityisesti niiden tarpeita ja niiden alueiden tarpeita, joten meidän on kerrottava näille jäsenvaltioille, jotta ne tietävät kaikki nämä muutokset, joista täällä parlamentissa on sovittu, koska vuoteen 2015 loppuun mennessä toivottavasti minä olen se, joka tulen kertomaan teille, mm, miten tämä tuloshakuinen politiikka on tuonut, saanut aikaan parempia tuloksia verrattuna edellisen ohjelmakauteen. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Sitten edustaja Heed. Kiitos puheenjohtaja. Minä aion puhua ruotsia. Aion puhua ruotsia. Mm. Niin kuin oikein hyvin tiedät, hallinnolla ja institutionaalisella kapasiteetilla on hyvin merkittävä rooli siinä, saadaanko näitä kohesiorahoja käytettyä ja ylipäätään vastaanotettua. Jos hallinto toimii, rahoilla voidaan saada paljonkin aikaan, mutta toisaalta jos hallinto ei toimi, niin äh, tulokset ovat erittäin heikkoja ja tällä on vaikutusta koko kohesiopolitiikkaan. Miten mielestäsi näitä ongelmia voitaisiin ratkoa, kun ajatellaan äh, jo saatua kokemusta ja uusia sääntöjä? Miten nämä äh, hallinnollista toimintaa voitaisiin parantaa niissä maissa, joissa parannuksen tarvetta on? Ja kun ajatellaan mm, kumppanuusperiaatetta, miten mielestäsi voitaisiin tukea kansalaisjärjestöjä, ähm, koska niillä voi olla hyvin merkittävä rooli aluepolitiikan tukemisessa. Kiitos. Two minutes to answer. Kaksi minuuttia. Kiitoksia oikein paljon. Tämä hallinnollinen kapasiteetti on mielestäni paljon tärkeämpää kuin ne määrärahat, joita tarjoamme jollekin jäsenvaltiolle, koska ilman hallinnollista kapasiteettia alueet ja jäsenvaltiot eivät pysty tehokkaalla tavalla eh, käyttämään näitä määrärahoja niin, että ne hyödyttävät kansalaisia. Joten täysin samaa mieltä kanssanne, että eh, hallinnollinen kapasiteetti on avainkysymys, jotta rakenne- ja investointirahoja voidaan käyttää oikealla tavalla. On tärkeää, että mm, käsittelemme tätä aihea, aihetta, koska meillä on vähemmän kehittyneitä alueita, joilla on ollut ongelmia määrärahojen käytössä ja tämä nämä ongelmat liittyvät siihen, että hallinnot eivät ole riittävän kehittyneitä hyödyntämään näitä määrärahoja. Mitä hallinnollinen kapasiteetti oikeastaan tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tehokkaalla tavalla voidaan luoda säännöt ja tukimenetelmät, jotta määrärahat tulisivat hyvin pian edunsaajalle. Ja on ollut paljon puutteita, myöhästymisiä, ongelmia julkisissa hankinnoissa ja niin poispäin. Meidän roolimme on auttaa julkista hallintoa, joka hallinnoi eurooppalaisia määrärahoja. Ne, jotka käyttävät eurooppalaisia määrärahoja, niiden täytyy tuntea tarkkaan eurooppalaiset säännöt ja niillä täytyy olla kokemusta. Ajattelette ehkä, että nämä on pelkkää sanahelinää, mutta minä hyvin paljon uskon tähän kokemusten vaihtoon, koska tiedän, että jos kun olen tullut valtiosta, mm, joka on ollut kommunismin alainen, niin tiedän, että mm, tällainen kokemusten vaihto on erittäin tärkeä. On katsottava, mitkä asiat toimivat, mitkä asiat eivät toimi. Julkiset hankinnat ovat yksi suurin mistä virheiden lähteistä politiikassamme. Meillä täytyy olla erittäin päteviä ekonomisteja, jotta joita äh, komissio rahoittaa, jotka auttavat jäsenvaltioita äh, hyödyntämään niitä rahoitusvälineitä, joita ähm, investointipankki esimerkiksi tarjoaa, ja myös yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa on merkittävää. Kiitos, teillä on niin paljon kerrottavaa meille, mutta pitäkää kiinni puheajasta. Seuraavaksi edustaja Spiraakki, seuraava kysymys. Thank you, The credit... Kiitos. Luottolama, joka oli seurausta talouskriisistä, se on rajoittanut PK-yritysten pääoman saantia. Istun täällä. Uusia taloudellisia välineitä on kehitetty näiden ongelmien ratkaimiseksi tällä uudella ohjelmakaudella ja myöskin äh, tähän on pyritty ottamaan mukaan julkinen sektori ja välittäjät. Tulisiko näitä välineitä kehittää edelleen, jotta ne, niitä voidaan käyttää tähän pitkittyneeseen kriisiin. Tulen Kreikasta ja siellä kriisin seuraukset ovat hyvin äh, kouriin tuntuvia pk-yritykset ovat vaikeuksissa ja työttömyys on kasvanut. Eli voitaisinko näitä käyttää uusien lainien saantiin, mutta myöskin olemassa olevien lainojen uudelleenjärjestämiseen? voitaisiinko näitä pääomia käyttää tällaisiin tarkoituksiin? Farisso. sigur că, în primul rând, nu cred... Kiitoksia. haluan osoittaa sympatiaa Kreikan kansalle, joka on kärsinyt viime vuosina talouskriisin seurauksena ja kohesiopolitiikalla on ollut erittäin tärkeä rooli ei vain Kreikassa, vaan kaikissa maissa, jotka ovat kärsineet kriisistä. Ei ole itse asiassa yhtään valtiota, joka ei jollain tavalla olisi kärsinyt talouskriisin seurauksista. Ja tämä kilpailu, joka valtioilla on äh, ollut, jotta ne olisivat voineet pysyä tiukoissa budjettikurin vaatimuksissa, äh, niin silloin on uhrattu investointeja. Ja ainoastaan Euroopan kohesiopolitiikan avulla on pystytty helpottamaan näitä investointeja. Tiedätte varsin hyvin, että Kreikassa kriisin aikana äh, julkiset investoinnit ähm, eurooppalaisista määrärahoista ovat olleet jopa 70 prosenttia kaikista julkisista investoinneista. Tämä on erittäin tärkeää kaikille valtioille. Mm, rahoitusvälineillä on tärkeä rooli siinä, että luodaan uusia aluepolitiikan ohjelmia ja malleja ne ovat antavat liikkumavaraa lisäinvestoinneille, jotka ovat eh, tärkeitä näissä maissa. Ja kun meillä on vain hyvin vähän eh, julkisia määrärahoja käytössämme, niin ne ovat kyllä todella tärkeä väline, joten viranomaisille annetaan konsultointi eh, ja tuki mm, toimia ja Kreikka tulee olemaan kyllä kiinnostuksemme kohteena tulevaisuudessakin. Kiitos. Sitten edustaja Dancila. No, am Kiitoksia Korina. Uskon siihen, että kokemuksesi Euroopan parlamentin jäsennä, ja se tosiseikka, että tunnet oikein hyvin, kuinka tärkeä on komissaarin ja vastuuvaliokunnan välinen yhteistyö. niin uskon, että se näkyy hyvänä yhteistyönä teidän eh, hyvänä yhteistyönä sinun ja valiokuntamme välillä. Eh, edelliset puhujat ovat puhuneet ongelmista ja virheistä, joita on ollut operationaalisissa ohjelmissa. Komission jäsenenä, mitä aiot tehdä, jotta voidaan vähentää virheiden määrää operationaalisissa ohjelmissa, jotka ovat olleet todellinen ongelma vuosina 2007-2013 ja joita on vieläkin aika paljon? Mulțumesc foarte mult, uh, Viorica. Kiitoksia oikein paljon, Viorika. Kiitoksia kaunista sanoistasi ja tietenkin tulen olemaan äh, kanssanne yhteydessä. Kuten sanoin, 2007-2013 ohjelmakaudella virheet äh, kattoivat 7 prosenttia äh, ja nyt on meidän tehtävämme vähentää tätä virheastetta. Suurimmassa osassa tapauksessa vain yksi prosentti näistä virheistä oli todellakin petoksia, joita nyt tutkitaan tai tullaan tutkimaan. Eli kun on kyse petoksista, toimenpiteet ovat silloin aivan itsestään selvät, määrärahat jopa jäädytetään tai keskeytetään silloin, ähm, kun on aivan selvää, että on äh, yritetty petoksella hankkia eurooppalaisia määrärahoja. Komissiolla ja jäsenvaltioilla on äh, vastuunaan äh, valvoa sitä, miten näitä määrärahoja käytetään. Toisaalta suurin osa virheistä on hallinnollisia virheitä, jotka äh, syntyvät siitä, että sääntöjä ei noudateta, niin niitä sovelletaan väärin, joten meidän tulisi ratkaista nämä ongelmat äh, ensin. Esimerkiksi omalla alueellamme on ollut ongelmia julkisissa hankinnoissa ja komissio aikoo lähettää komission rahoittamia ekonomisteja paikalle, jotka sitten opettavat kansallisia asiantuntijoita. On myös muita valtioita, jotka saavat tukea toisten kansainvälisten rahoituslaitosten ohjelmista. Meillä tulee olemaan useita tapoja ratkaista tämä ongelma. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Edustaja Bokovic. Poštovana kandidatka za komisarko, prihajate iz Rumunije. Kiitos. E, Minä tulen Sloveniasta ja te Romaniasta ja mm, molemmat maat ovat tunnettuja siitä, että niiden on, niiden on vaikeaa eurooppalaisia rahastovaroja saada käytettyä. Ja näin ollen jäsenvaltioiden päässähän se ongelma on, eikä niinkään siinä, etteikö rahaa olisi tarpeeksi käytettävissä. Te olette täällä jo mm, viitannut tiettyihin esteisiin, jotka ohjelmien tieltä tulisi saada karsittua. Kun ajatellaan nämä äh, operationaalisia äh, toimintaohjelmia, niin komission tulisi äh, katsoa, että täyttyvätkö tavoitteet vai eivät. Ja te olette tässä puhunut proaktiivisesta yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa Eh, mielestäni maksut tulisi aina saada maksettua, maksuviivästyksiä ei saisi tapahtua ja komission tulee antaa tukea, totta, mutta samalla komission tulisi painostaa jäsenvaltioita, että ne hoitaisivat oman tonttinsa, niin kuin niiden kuuluu tehdä. Thank you for a short answer. Pyytäisin lyhyttä vastausta. Kiitos. Viime vuosina tämä ongelma on koskenut tiettyjä maita ja palaisin siihen, mitä sanoin hetki sitten. Me olemme hyväksyneet asetuksia, jotka täytäntöön pannaan, mutta jäsenvaltioiden täytyisi olla enemmän tietoisia siitä, että nämä rahat tulee käyttää. No tietenkään asioissa ei tule edetä liian nopeasti, varoja ei tule käyttää hätäisesti, mutta ohjelmien täytyisi olla lähtökohtaisesti laadukkaita. Olemassa olevia ohjelmia täytyy toteuttaa asianmukaisella tavalla ja prioriteetteja tullaan toteuttamaan, eikä tulisi sallia sitä, että nämä ohjelmat sirpaloituvat. Aluekehitysrahastossa me tulemme painottamaan innovaatiota, tutkimusta, tukea pk-yrityksille ja matala hiilistä taloudellista toimintaa. On tiettyjä ehtoja, jotka tulevat edesauttamaan näiden käyttöasteiden kiihdyttämistä. Minä en halua palata tähän hallintokapasiteettiin, mutta se on kuitenkin avainasemassa ja toistan vielä kerran sen, että se on tärkeämpää kuin rahoitus itse on rahoitusta, jossa määrärahoja ei ole käytetty ja sitten rakenteelliset puutokset ovat johtaneet tähän ja ne täytyy korjata. Optimistina sanoisin, että me voimme kyllä kannustaa jäsenvaltioita parantamaan tilannetta, jotta vuoteen 2015 mennessä mahdollisimman suuri osa rahoista tämänhetkisellä ohjelmakaudella on käytetty. Sitten seuraavaksi Piotrowski. Pani przyszła komisarz. Unia Europejska zapowiedziała... Kiitos. Puheenjohtaja, arvoisa komission jäsenehdokas Euroopan unioni on luvannut tukea Ukrainalle, mutta ei tämä hyödytä, jos Ukrainan liikenneverkostoa ei integroida Euroopan verkostoon. Meillä ei nyt ole käytävää Ukrainan sekä itäisen Euroopan välillä esimerkiksi Ukrainasta Puolan kautta – Kysyisinkin mm, teiltä, aiotteko komission jäsenenä tukea kohesiopoliittisia toimia, investointitoimia, jotta voitaisiin luoda E40, eli tällainen eurooppalainen vesitie? Kiitän etukäteen lyhyestä vastauksesta. Kiitos puheenjohtaja. Me kaikki toki haluaisimme osoittaa solidaarisuutta Ukrainan kansalle ja kaikille niille maille, joilla on toivomuksena liittyä Euroopan unioniin. Nyt komissio on tehnyt poliittisen päätöksen siitä, että Euroopan unioni ei tulevien viiden vuoden aikana tule laajenemaan ja näin ollen aluepolitiikan vastuu kasvaa entisestään. Tässä yhteydessä meillähän on ohjelmia, joita nämä maat äh, saattavat hyödyntää makroalue alueisiin liittyessään. Te tiedätte, että herra Haan tulee olemaan vastuussa napruspolitiikasta ja minä tulen tekemään hänen kanssaan yhteistyötä, jotta voimme vastata näiden maiden tarpeisiin, onpa kyse sitten Moldovasta, Ukrainasta, Serbiasta tai muista maista, joiden tavoitteena on tulla Euroopan unionin jäsenvaltioiksi. Sitten Tonavan strategia. Ukrainakin on mukana Tonavan strategiassa ja mielestäni tämä tarjoaa hyvin merkittävän mahdollisuuden ihan konkreettisten toimien kehittämiseksi, jotka voivat näin hyödyttää kansalaisia koko alueella. Toisaalta on myös niin, että infrastruktuurihankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä alueellamme ja tiedämme, että tälläkin alueella infrastruktuurin suhteen on suuria ongelmia ja hyvin suuri osa rahoista on mennyt ja tulee menemäänkin infrastruktuureihin. Minä lupaan, että komission sen Haanin kanssa, joka vastaa naapuruuspolitiikasta, tulemme ottamaan aiheen esiin myös kuljetus- ja liikennepääosastojen kanssa katsoaksemme, miten voimme huolehtia siitä, että Euroopan unionissa liikenneyhteydet jäsenvaltioiden välillä ja myös yhteydet muihin maihin EUn ulkopuolella saadaan kuntoon. Kiitoksia. Liina. Sitten edustaja Valina. Sorry. Bien, buenos días, señor. Hyvää päivää, rouva Gretsu. Niin kuin oikein hyvin tiedätte, on lukuisia kuntia, kuten omanikin, jotka ovat kärsineet siitä, että maksut eivät ole toteutuneet. Mitä voisitte tehdä huolehtiaksenne siitä, että edunsaajat todella saavat sitotetut määrärahat myös maksuina? Toinen kysymykseni liittyy artiklan 23 ja yhteisiin sääntöihin. Tässähän puhutaan makrotalouden ehdollisuudesta niin, että alueet, kunnat eivät voi tukia saada, jos eivät täytä tiettyjä alijäämäkriteereitä, jotka ainakin meille minun alueellani ovat lähes mahdottomat täyttää. Meillä Espanjassa on leikattu 33 prosentilla julkisia menoja ja näin ollen tilanne on äärimmäisen vaikea. Katsotteko, että voidaan samalla vaatia leikkauksia julkisiin menoihin, kun kuitenkin tarvittaisiin myös näitä rakennerahastorahoja, jotka nyt on sidottu tiettyyn ehdollisuuteen? Am uh, răspuns uh, la prima întrebare adresată de... Vastasin ensimmäiseen kysymykseen Ravan Nisteroilta liittyen tähän ähm, lykkäykseen maksujen suhteen. Meillä on äh, 23,4 miljardia maksamatta riittämättömiä ähm, määrärahoja ja nyt kun komissio äh, astuu virkaansa, niin meidän täytyy olla äh, vakava keskustelu siitä, miten löytäisimme kestävän ratkaisun äh, sille, että tällaisia maksujen lykkäyksiä ei enää syntyisi joka sitten aiheuttavat myös operatiivisten ohjelmien täytäntöönpanon lykkäyksen nämä ovat, tietenkin on olemassa nyt jo ongelmia, jotka johtuvat äh, maksujen viivästymisestä. Tässä äh, yhteydessä teidänkin tukenne on erittäin tärkeä. Teidän täytyy äh, tukea komissiota liittyen vuoden 2014 budjettimuutoksiin ja seuraavien budjettien hyväksymiseen, jotta voisimme välttää tällaisen ketjureaktion, joka syntyy äh, maksujen viivästymisestä. Sitten makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Äh, nämä ovat äh, ehtoja, jotka parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet. Minä aion vakuuttaa teille, että näitä määräyksiä sovelletaan suhteellisesti ja tasa-arvoisesti jäsenvaltioiden kesken aion ottaa huomioon näiden valtion taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen. Mutta meillähän on tämä määräys, jonka mukaan komissio voi käydä keskustelua parlamentin kanssa äh, mahdollisista verojen jäädytyksestä. Minä toivon, ettei äh, koskaan tule käymään niin, että meidän täytyy todellakin jäädyttää varat äh, jonkun jäsenvaltion kohdalla, mutta komission jäsenä tulisin sitten tietenkin hyödyntämään kaikki tiedot, jotka te minulle annatte. Toistan makrotalouden ehdollisuuden mukainen määrärahojen jäädyttäminen on viimeinen ratkaisu, ihan viime käden ratkaisu, joka on pitkän prosessin tulos. Jäsenvaltiota varoitetaan ja on useamman kuukauden keskusteluprosessi tästä. Kiitoksia. Nolfi. Sitten edustaja Arinolfi. Concordo con i miei colleghi sulle preoccupazioni. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa eh, näistä huolesta, jotka liittyvät eh, petoksiin ja virheisiin. Ja toivottavasti jossain toisessa vaiheessa meillä on mahdollisuus syventää niitä toimenpiteitä, jotka joihin komission jäsenehdokas aikoo ryhtyä eh, ilmiön torjumiseksi. Tässä vaiheessa haluaisin kuitenkin puhua arvioista. Mm, toimenpiteet, joita alueilla on tehty kohesiopolitiikan alalla, niin usein arviot liittyvät eh, määrällisiin eh, välineisiin, eli kuinka paljon ähm, määrärahoja on käytetty, eikä niinkään katsota millaisia laadullisia tuloksia on saatu aikaan. Miten aiotte muuttaa äh, arviointijärjestelmää seuraavalla ohjelmakaudella? Kiitoksia. Kiitoksia. Kysymyksen ensimmäinen osa liittyy avoimuuteen. Ja minulla on tärkeää, että meillä on nolla toleranssi, äh, kun on kyse petoksista. Meillä täytyy olla yhteistyötä äh, aluekehityspääosaston ja Olafin välillä. Mm, meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin jopa sekä ennaltaehkäiseviin että korjaaviin toimenpiteisiin meidän täytyy kiinnittää jäsenvaltioiden ja alueiden huomio korruption torjuntaan ja aiomme tehdä yhteistyötä myös sellaisten järjestöjen kuin esimerkiksi Transparency Internationalin kanssa. Haluamme parantaa eh, julkisten hankintojen menettelyä niin, että ne vastaavat eh, olemassa olevia direktiivejä. Meillä mm, tulee olemaan teknistä apua määrärahojen tehokasta käyttöä varten. Ja tietenkin on tärkeää, että keskustelemme tästä. Mitä tulee sitten arviointeihin, niin kaikkein tärkein kriteeri mielestäni on se lisäarvo, jonka nämä ohjelmat tuovat kasvun ja työllisyyden suhteen. Näitä asioita tarvitsemme eniten tässä näinä kriisin aikoina Laatua ei koskaan saa vaarantaa vain sitä varten, että määrärahat tulisivat käytetyksi, jotta ää, käyttöaste kasvaisi vain käyttöasteen tähden, vaan meidän täytyy jollain lailla parantaa myös ihmisten elinolosuhteita näillä hankkeilla. Tiedän, että on olemassa keskustelua keskustelua näistä pääkriteereistä, mutta minulle pääkriteeri tulee olemaan luotujen työpaikkojen määrä ja se, mitä näillä ohjelmilla saadaan aikaan. Thank you. The next... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Papadakki. Paljon kiitoksia. Maassani Kreikassa siellä määrärahoilla vuosille 2013-2020 äh, rakennettiin, tehtiin infrastruktuurihankkeita. Äh, siellä on rakennettu esimerkiksi maanjäristyksen vastaisia ja tulvan vastaisia äh, rakenteita kouluihin ja sairaaluihin. Lisäksi tämän ehdollisuuden myötä on tehty leikkauksia määrärahoihin ja eurooppalainen ohjausjakso on lisäksi johtanut kansanvastaisiin toimenpiteisiin. Miten näitä määrärahoja voitaisiin käyttää tavalla, joka ei ole kansanvastainen tapa käyttää varoja? Euroopan unionin ja jäsenvaltio, niiden täytyisi kaikkien olla näissä toimissa mukana. Haluaisin pyytää teitä hyvin lyhyistä vastausta. Kun puhumme näistä makrotaloudellisista ehdoista, niin kyse on hypoteettisista tapauksista. Tällaisia ei ole vielä ollut, mutta otan teidät kyllä mukaan rakenteelliseen vuoropuheluun silloin, kuin on tarpeen. Sitten määrärahat, joita annetaan silloin, jos on ähm, maa, järjestyksiä tai tulvia. Nämä, liittyvät, äh, nämä tulevat solidarisuusrahastosta ja äh, on sitten vastuukomissarian kanssa keskustella asioista kriisitilanteessa. Meillä on ollut tällaisia tapauksia omassa maassani ja on erittäin tärkeää, että äh, toimimme nopeasti ja aktiivisesti silloin, kun ihmiset kärsivät äh, tällaista luonnonkatastrofista. Äh, olen hyvin solidaarinen äh, Välimeren talouksien kanssa, Kreikka, Portugali, ja Espanja, jotka ovat kärsineet niin hyvin paljon tästä kriisistä ja kohesio rahoitus on mielestäni lieventänyt kriisin vaikutuksia ja tällaiset julkiset investoinnit tulevat jatkumaan. tällainen taakka on. E, jäsenvaltiolle ei ole helppoa e, vakauttaa julkis, e, julkisia määrärahoja ja samanaikaisesti saada aikaan kasvua, mutta nämä ovat toimenpiteitä, joista päätetään neuvostossa marraskuussa. Thank you. And the next question. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Smolkova. Pekne. Za priestor ja mám identickú otázku, ako už budem ju hovoriť, túto otázku len doplním. Tá otázka sa... Kiitos. Minä kysyisin vielä tästä Karpaattien strategiasta. Meille, jotka tulemme Puolasta, Slovakiasta, Unkarista ja varmasti myös Romaniasta, strategia on äärimmäisen tärkeä Kyse ei ole suinkaan mistään sellaista, joka lähtisi aivan nollasta. Tähän astihan nämä jäsenvaltiot ovat läheisesti yhteistyötä tehneet jo hyvin monilla aloilla. Ja nyt tarvittaisiin vielä lisää aloitteita ihan jäsenvaltioilta ja olenkin varma, että aloitteita kyllä on tulossa ja ne varmasti ovat myös hyvin hyödyllisiä. Kysyisin, että aiotteko käydä tietyillä erityisillä alueilla saadaksenne selville, miten varoja käytetään ja haluaisin mielelläni kutsua teidät itäiseen Slovakiaan pariksi päiväksi. Ja parissa päivässä voitte käydä paitsi Slovakiassa myös Unkarissa, Puolassa ja jopa Ukrainassa. Ja voitte näin nähdä, miten hienosti tämä yhteistyö jo toimii. Kiitoksia. Kiitoksia myös kutsusta. Makroaluestrategiat eh, ovat erittäin tärkeitä eh, ja minä tuen niitä, koska ne eh, pakottavat kaikki jäsenvaltiot tekemään yhteistyötä keskenään, jotta ne voivat voittaa haasteet, joita jollain tietyllä alueella on. Mutta näiden aloitteiden tulee tulla jäsenvaltioiden korkeimmalta taselta. Muistutan teitä Tonava-strategiasta. Se lähti Romanian ja Itävallan pääministerin yhteisestä kirjeestä, joka lähetettiin neuvostolle, johon liittyivät kaikki muut valtiot. Ja nyt meillä on erittäin hyvin toimiva strategia, joten rohkaisemme jäsenvaltioita kokoontumaan keskustelemaan tällaisesta äh, mahdollisesta Karpaattien alueen strategiasta erittäin tärkeää mobilisoida kaikki alueen resurssit, ei vaan hallitukset, vaan myös paikallisviranomaiset äh, on otettava mukaan, koska he tietävät parhaiten, äh, mitä tarpeita heillä on ja miten niihin voidaan vastata. Emme me täällä Brysselissä tiedä, mitä Slovakiassa tapahtuu, tai äh, Tonavan alueella, tai Itämerellä, tai Jonanmerellä. Nämä me olemme eh, ikään kuin väline ja annamme riittävän teknisen tuen, mutta näiden makroaluestrategioiden täytäntöönpano on jäsenvaltioiden vastuulla. Ja sitten eh, teidän kutsunne tietenkin eh, yritän vierailla mahdollisimman monissa näistä 277 alueella. Danuta Hybner oli ainoa komission jäsen, joka onnistui viiden vuoden aikana vierailemaan kaikilla näillä alueilla. Mutta minä yritän, minä yritän kuitenkin, että ensimmäiset vierailut, jotka teen, ovat eh, niille alueille, jotka eniten hyötyvät näistä eh, rahastoista ja jotka ovat kokeneet menestystarinoita, mutta aion myös keskittyä eh, vähiten kehittyneisiin alueisiin, koska ne tarvitsevat eniten näitä määrärahoja, joten äh, aion mennä äh, paikan päälle äh, pääosastojen johtajien kanssa. Minun tehtäväni on auttaa, ei rangaista, vaan auttaa, koska se auttaa myös ihmisiä paikan päällä. Meidän on autettava jäsenvaltioita hyödyntämään näitä määrärahoja tehokkaasti. Kiitoksia. Thank you. It was very important. Kiitos. Oli tärkeää tulla kuulluksi, mutta me olemme 25 minuuttia aikataulusta jo jäljessä ja pyytäisin seuraavia kymmentä puhujaa puhumaan hyvin lyhyesti ja pitämään kiinni puheajasta ja pyytäisin vastauksille annan minuutin aikaa. Seuraavan kysymyksen esittää edustaja Schmidt. Es gibt fortwährende Bedenken. Kiitos. Aika paljon on pohdittu byrokratiaa ja hallintoa, joka liittyy rakennerahastorahojen käyttöön. Eurobarometritutkimukset osoittavat, että ihmisten luottamus Euroopan unioniin ja sen toimiin on vähentynyt. 70 prosenttia kansalaisista pitää korruptiota ongelmana EU-toimielimissä. Myös Olafin tilastot vuodelta 2013 osoittavat, että Euroopan rakennerahastojen petos ja väärinkäytösongelmat ovat lisääntyneet. Minä todella pyytäisin teiltä nyt konkreettisia vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Minkälaista yhteistyötä aiotte tehdä Olafin kanssa? Ja miten suhtaudutte komission ajatuksiin mahdollisesta eurooppalaista syyttäjäviranomaisesta? Ja mitä mieltä olette korruptiosta? aloitteesta. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că... Kiitoksia. Eurooppalaisten ähm, rahastojen oikea käyttö on meidän vastuullamme. Kyse on siitä, että me emme saa, meillä ei ole varaa menettää kansalaisten luottamusta, kuten sanoitte, näiden tapausten takia, joita emme mitenkään voi hyväksyä jo nyt. Regiopääosasto tekee läheistä yhteistyötä Olafin kanssa petosten torjunnassa. Tietenkin ryhdymme toimenpiteisiin avoimuuden lisäämiseksi jos puutteita on, mutta kaikki puutteet eivät tarkoita petosta. Tämän haluaisin sanoa tässä selvästi. Tietenkin äh, kansalaisten luottamus Eurooppaan ei riipu pelkästään aluekehityspolitiikasta. Äh, on kyse siitä, että me emme ole riittävästi osanneet kertoa, kuinka paljon olemme tehneet aluepolitiikassa. Kymmenen tuhatta kymmeniä tuhansia työpaikkoja on luotu, kymmenet tuhannet yritykset ovat aloittaneet toimintansa meidän avullamme, joten meidän täytyy tiedottaa tästä enemmän. Aion tehdä läheistä yhteistyötä eurooppalaisen syyttäjän kanssa sitten, kun tällainen asetetaan virkaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Sosa Wagner. Kiitos. Arvoisa rouva ehdokas, ihan lyhyesti, koska aika ei ole rakennerahastot ja kaikki Euroopan unionin rahastot sisältävät hyvin paljon rahaa ja antavat paljon, niistä annetaan paljon rahaa, valtavia summia jäsenvaltioille ja viime kädessä näistä hyötyvät kansalaiset. Tietävätkö kansalaiset, että näin myös rahastojen kautta voidaan luoda työpaikkoja? Ja kun vaikkapa taloustieteilijät ja lehdet kirjoittavat asioista, niin äh, tiedetäänkö ja tiedostetaanko se, että rahastot luovat työpaikkoja. Kukaan ei koskaan valaise sitä asiaa, että EU luo työpaikkoja rahastojensa kautta. Toinen kysymys, mitä mieltä olette aika hämävästä, hämmentävästä tulkinnasta, jota sitten eri viranomaiset, hallintoviranomaiset, tilintarkastusviranomaiset ja EU-toimielinten viranomaiset toteuttavat tulkitessaan sääntöjä äh, rakennerahastoista. Tämä on hyvin hämmentävää ja tulkinnat erilaisia. On samaa mieltä kanssanne siinä, että meidän täytyy parantaa tiedotusta sekä äh, olemassa olevista asetuksista. Äh, meillä on alueita, jotka eivät tunne tarkkaan näitä selkeämpiä sääntöjä ja yksinkertaistamista, joista olemme päättäneet. Toisaalta emme myöskään ole riittävästi tiedottaneet hyödyistä, joita jäsenvaltiot saavat kohesiopolitiikasta. Ja haluaisin muistuttaa kohesiopolitiikan hyödyistä. 594 000 työpaikkaa on luotu. Yli 700 pk-yritystä on aloittanut aloittanut toimintansa 2700 ähm, kilometriä äh, rautateitä, 25, äh, yli 25 000 mm, kilometriä teitä on rakennettu ja 5 miljoonaa Euroopan kansalaista on saanut äh, mm, laajakaista yhteyden ja 3,2 miljoonaa kansalaista on saanut juomavesiyhteyden, joten meidän täytyy muistuttaa näistä luvuista, jotta ihmiset näkevät kohesiopolitiikan. Ihmiset törmäävät kohesiopolitiikkaan joka askeleella, mutta he eivät tiedä, että nämä asiat on toteutettu eurooppalaisiin määrärahoin. 80 prosenttia tällaisista asioista on rahoitettu Euroopan unionin toimesta. Kiitoksia. Joo, Mr. Kiitoksia, Postinaru. Draga Korina, ekonomist... Arvoisa Korina, eh, energiatehokkuus, eh, uusiutuvat energiamuodot ovat eh, nopein tie ratkaista energiariippuvuus ulkoisista lähteistä, erityisesti nyt tässä uudessa tilanteessa suhteessa Venäjään ja Euroopan unionin päätös uudelleen määritellä energiastrategiansa ja edistää eh, energiaunionia. Kun meillä on nyt Eh, maaseuturahasto ja kohesiorahasto, niin eh, aiotteko eh, mahdollistaa myös uusiutuvia energiamuotoja ja energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita. Mitä aiotte tehdä, jotta alueet, myös minun jäsenvaltioni voi saada näitä määrärahoja, voi käyttää niitä tehokkaalla tavalla ja mitä aiotte ehdottaa, jotta kohesio paketti edistäisi energiaturvallisuutta ja uutta e, Euroopan energiapolitiikkaa. Kiitoksia. Haluaisin onnitella tätä valiokuntaa, koska sillä on ollut erittäin tärkeä rooli, kun ollaan lisätty yhteyksiä äh, aluepolitiikan ja energiapolitiikan välillä ja aluekehitysrahasto ja kohesiorahastot äh, äh, tuovat suurta tukea euroenergiapolitiikkaan. energiapolitiikkaan 38 miljardia euroa on määritelty äh, hiilidioksidin vähentämisen ja energiatehokkuuden lisäämiseen äh, asunnoissa äh, sekä myöskin uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämänhetkisessä geostrategisessa tilanteessa on tarpeen, että investoimme energian huoltovarmuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin Viimeisimmät kehitykset osoittavat, että meidän täytyy todella uudelleen keskittyä tähän energian huoltovarmuuteen. Kiitoksia. Question, Mr. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Zeller. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa rouva Kretsu. Yksi Euroopan unionin saavutuksistahan on se, että ihmiset eivät enää tunne rajoja, koe rajoja, mutta aina kun rajat ylittävään yhteistyöhön pyritään, joudumme kokemaan esteitä pääkaupunkien välillä. Ja viime kaudellahan tuli myös tämä alueellisen yhteistyön liitto mukaan. Oletteko sitä mieltä, että tämä väline, joka sisältää alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia, että päästäisiin yli siitä, että jäsenvaltiot eivät aseta omia esteitään rajat ylittävälle yhteistyölle. Voisitteko te ja komissio auttaa tässä? Samoin mitä naapuruuspolitiikkaan tulee, kollega Haan, sen tunteja varmasti tulee teitä auttamaan. Tulevien kahden vuoden aikana meidän on taisteltava sen puolesta, että kohesiopolitiikalla on tulevaisuus. Viime lainsäädäntökauden alussa oli sellainen vaikutelma, että kohesiopolitiikasta haluttiin luopua alakohtaisten politiikkojen tieltä. Oletteko sitä mieltä, että kohesiopolitiikan tulee selvitä myös vuoden 2020 jälkeiselle ajalle? Kiitoksia. Äh, kiitän teitä. Kuten sanoitte, äh, rajat on helppo ylittää, mutta vielä on kehitystasoissa eroja. Kuitenkin meillä on nämä äh, välineet myös rajat ylittävä yhteistyö, joka toimii mielestäni erittäin hyvin tietyillä alueilla. Nämä rajat ylittävät yhteistyöohjelmat luotiin juuri siksi, jotta voitaisiin parantaa jotakin haavoja, joita Euroopan kartalla vielä on. Ja hyvin kauniita hankkeita on ollut. Ranskan ja Espanjan rajalla on rakennettu sairaala. Ja Romanian ja Unkarian rajalla meillä on rajat ylittävää yhteistyötä, joka toimii erittäin hyvin ja toivoisin, että nämä välineet kehittyisivät. Te puhuitte alueellisesta yhteistyöstä ja yhteisavusta. Jäsenvaltioiden täytyy antaa vapaat kädet alueille ja mm, paikallisviranomaisille eikä puuttua siihen, miten alueet eh, suunnittelevat ohjelmansa, koska alueet tietävät parhaiten ne ongelmat, jotka niillä on. Sitten tuleva kohesiuspolitiikka. Haluan va- vahvistaa teille, että tiedän millaisia hyökkäyksiä kohesiopolitiikkaa kohtaan on tehty ja on yritetty pienentää määrärahoja, mutta meidän täytyy vakuuttaa ihmiset siitä, että vuoden 2020 jälkeenkin tarvitsemme kohesiopolitiikkaa, koska se edistää eurooppalaisten alueiden harmonista kehitystä ja erojen vähenemistä ja tällöin koko Euroopan unioni hyötyy. Question. Kiitos, kiitos. Ja seuraava kysymys, äh, edustaja Rope. Ačiū, gerbiamä pirmininkė, gerbiamä paskirtoji kandidaatti. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Tässä kysymykset toistavat itseään tietyssä määrin. Me kaikki olemme varmaan samaa mieltä siitä, että hyvä hallinto on ennakkoehto jos me haluamme eri politiikkoja menestyksekkäästi toteuttaa. Käytäntö osoittaa, että me saamme parhaat mahdolliset tulokset, kun alueviranomaiset ovat mukana eri kumppanuuksien toteuttamisessa. Haluaisin kysyä teiltä, minkälaista roolia te aiotte harjoittaa aluehallinnossa ja minkälaisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta käytännössä hajauttamista saataisiin jäsenvaltiossa aikaan? Voisitteko antaa ihan konkreettisia toimia esimerkkejä? Todellakin hyvä hallinto on välttämätöntä ja hallinnollinen kapasiteetti, eh, eh, jotta määrärahoja eh, käytettäisiin oikein aluetasolla, on välttämätön ennakkoedellytys sille, että voidaan näitä määrärahoja antaa. Meillä on tutkimus liittyen siihen, miten tätä kumppanuutta kautta sovelletaan. Meillä on nämä käytännessäännöt, joita jäsenvaltioiden on noudatettava. On erilaisia tapauksia. On valtiot, jotka ovat täysin eh, hajautettuja, siis hallinto täysin hajautettu, ja alueet voivat eh, ryhtyä toimenpiteisiin niin kuin haluavat. Sitten on paljon keskitetympiä valtioita, jotka yrittävät hajauttaa hallintoaan, joten eh, toimenpiteet ne hyväksytään ähm, eri valtioiden kohdalla. Äh, eri valtiot ovat erilaisia, niillä on erilaiset kapasiteetit, niistä keskustellaan äh, eri jäsenvaltioiden kanssa. Seuraavaksi Nikolson. Sure. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kun ajatellaan ihan käytäntöä kentällä, monet ihmiset ovat äh, ilmaisseet minulle huolensa, kun ovat olleet mukana – ihan hankkeissa siellä kentällä, niin ovat todenneet, että uusien ohjelmien täytäntöön on aiheuttanut ongelmia. Esimerkiksi asian tuntemus on vähentynyt ja olisi hyvin tärkeää, että aiempia kokemuksia ei päästettäisi hukkaan ja hukkumaan. Tulisi ottaa huomioon myös aiempi kokemus ja mm, mitä te teette sen varmistamiseksi, että siirtymä uudelle kaudelle on mahdollisimman sujuva ja että uudet rahastot saadaan käyttöön ja kansalaisien hyödyksi mahdollisimman pian ja että menneitä läksyjä ei unohdeta eikä myöskään menneitä kokemuksia? Kiitoksia oikein paljon. Meillä on nyt tämä komissiossa tämä uusi rakenne, eh, jonka eh, puheenjohtaja Juncker on suunnitellut ja aion tehdä eh, läheistä yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka vastaavat mm, kun on kyse rakennerahastojen investointirahastojen hyödyntämisestä, meillä on vastaavat aluekehityksen pääosastolla, mutta mm, teen yhteistyötä varapuheenjohtaja Kataisen kanssa, jotta jotta voimme saada aikaan mahdollisimman hyviä tuloksia. On erittäin tärkeää, että saamme aloitettua operationaaliset ohjelmat vuodelle 2014-2020. Minä katson ennemminkin tulevaisuuteen, jotta ohjelmat saataisiin käyttöön Samanaikaisesti meidän täytyy tietenkin menestyksekkäästi saattaa päätökseen 2007-2013 ohjelmakausi, mutta sekä teidän että minun on katsottava tulevaisuuteen ja aloitettava tämä uusi ohjelmakausi. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi kysymyksen esittää edustaja Abauns. Buenos días, Päivää, täällä ollaan. Päivää, rouva Gretsu. Täällä päin. Minä puhuisin vielä rajat ylittävästä yhteistyöstä. Tässä äh, todette haluavanne, äh, toteatte haluavanne vahvistaa sitä, mutta ei vaikuta siltä, että tätä tahtoa olisi kaikilla muilla tahoilla. Tätähän ei ohjelmassa juurikaan äh, mainita. Mitä Baskimaahan tulee, niin meillä esimerkiksi on hyvin paljon vielä tehtävää erojen ja esteiden ylittämisen suhteen. Katson, että rajat ylittävän yhteistyön tulisi olla operatiivisempi, eikä niinkään ehkä mennä valtiovallan suodattimen läpi. Myös omassa maassani rajat ylittävät eurooppalaiset ohjelmat voivat olla merkittävässä roolissa rauhan, vakauden ja myös konfliktien ratkaisun alalla. Itsekin tämän roolin tunnustitte jokunen minuutti sitten. Puhuitte Kyproksesta tuollain, mutta minä ajattelisin asiaa samalta kannalta Paskiman kohdalla. Kun ajatellaan meidän tarpeitamme ja ihan eh, realiteetteja eh, paikan päällä, mitä voisitte tehdä, jotta rajat ylittävää yhteistyötä saataisiin vahvistettua, koska se, että odotetaan, että jäsenvaltioilla aina enemmän äm, asiassa eh, toimivaltaa, niin ei se varmaankaan riitä fiți sigur că îmi va face mare plăcere să vizitez. Olen varma, että e, mielelläni vierailen Baskimaassa ja näen itse paikan päällä, mitä ongelmia teillä siellä on. Toisaalta on itsestään selvää, että Tämä on kysymys, jota on käsiteltävä Espanjan hallituksen ja alueiden kanssa, joten meillä täällä olla yhteisymmärrys alueiden ja hallitusten välillä. Tietenkin on alueita, joissa on enemmän jännitteitä, siksipä puhuinkin aikaisemmin haavoista, joita historian jättänyt kartallemme me kohesio- ja aluepolitiikan kautta pystymme Eh, hoitamaan näitä haavoja ja eh, auttamaan ihmisiä tekemään yhteistyötä. Ihmiset, jotka ovat olleet eh, konfliktissa keskenään jo vuosikymmeniä, nyt tekevät sitten yhteistyötä ja luovat työpaikkoja. Tämä on paras tapa mielestäni hoitaa näitä historian haavoja, joita Euroopassa vielä on rajat ylittävä yhteistyö, olen samaa mieltä kanssa. Meidän täytyy kiinnittää siihen paljon enemmän huomiota, koska on hyvin paljon asioita, joita voidaan tehdä rajan kummallakin puolen, ja olen teille muutamia esimerkkejä tästä antanutkin. Mr. Etheridge. Kiitos sitten Etheridge. Thank you. Kiitos. Tapojeni vastaisesti olen avulias. Annan kysymyksen, johon voitte vastata kyllä. Toivon mukaan. Tulen Isosta Britanniasta West Midlandsin alueelta ja BBCn mukaan siellä on enemmän köyhyyttä kuin missään muualla Isossa Britanniassa. 21 prosenttia kansasta tienaa alle 250 puntaa viikossa ja meillä ei ole paljonkaan aikaa. Eli miten minä voin selittää vaalipiirissäni miksi EU käyttää rahoja esimerkiksi sarjakuviin, joilla edistetään EUta, tai on käytetty yli 400 000 euroa kuntokeskukseen Unkarissa. Tällä olisi maksettu 12 sairaanhoitajan palkka Datlissa. Ja jos tätä ette voi selittää, niin ehkä voitte luvata, että rahaa ei enää tuhlata tällaisiin hömppähankkeisiin. Kiitos. am um, și simt această Minulla on vastuu veronmaksajien rahojen tehokkaasta käytöstä. Ja ne, jotka hyötyvät rahoista eniten, niiden täytyy tehdä, e, ponnistella eniten. Oma alueenne, joka on kärsinyt teollisten rakenteiden purkamisesta, se on myöskin hyötynyt eurooppalaisista määrärahoista, on ihan helppo selittää äh, vaalipiiriläisillänne, että äh, he itse ovat hyötyneet äh, näistä ohjelmista, esimerkiksi ammatillista koulutuksesta rakennemuutoksen jälkeen. Tämä on yksi niistä harvoista iso britannian alueista, jotka ovat näitä vähemmän kehittyneitä alueita. Joten kun nyt on hyvä, se, että te olette hyväksyneet tämän uuden asetuksen ja hyväksyneet selkeät kriteerit ja tavoitteet, joihin määrärahoja voidaan käyttää, niin se on tehty juuri sitä varten, jotta voitaisiin ehkäistä mm, määrärahojen tuhlausta, koska juuri nä- tällaiset esimerkit, joista te puhutte, äm, äh, golfkentät ja, äh, ja kuntokeskukset, joita on maksettu Euroopan määrärahoista alueilla, joissa ei ole edes julkisia äh, vessoja, Tietenkin kaikki haluaisimme mennä tällaiseen kuntokeskukseen, mutta emme me voi eurooppalaista määrärahoista kuntokeskuksia rakentaa, koska on paljon suurempia tarpeita. On miljoonia ihmisiä, jotka ovat työttömiä, miljoonia ihmisiä, jotka tarvitsevat näitä rahoja ja siksi mielelläni tulen kanssanne alueellenne ja yritän muuttaa näitä ennakkoluuloja, joita valitettavasti suurimmalla osalla Ison-Britannian kansalaisista on liittyen veronmaksajan rahojen käyttöön. Niitä käytetään kansalaisten hyväksi ja kansalaisten tarpeisiin myös useilla Ison-Britannian alueilla. Thank you. And the next... Kiitos. Seuraavaksi Austrevicius. Madam Commissioner Designate. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission ehdokas talouskriisin jäljiltä meillä on edelleen valtaisia sosioekonomisia vaikutuksia. PK-yritykset ovat yksi häviä ja nehän on suljettu nyt ikään kuin rahoitusvirtojen ulkopuolelle, markkinoiden ulkopuolelle. Kun katsotaan Eurooppa 2020 tavoitteita ja sitä, että on tarkoitus äh, aluekehitysrahastosta antaa lisää rahaa, niin pelkään, että puhutaan pikemminkin kuin investoinneista juuri äh, tästä käyttöasteesta ja vastaanottokyvystä jäsenvaltioissa sanan äh, negatiivisessa merkityksessä. Pikemminkin tulisi tukea PK-yrityksiä rahoituksen saamisessa. Mitä uusia välineitä suosittelisitte tai ehdottaisitte PK-yrityksille, että ne saisivat EU-rahoitusta nekin? Aion kiinnittää erityistä huomiota PK-yrityksiin, koska ne luovat työpaikkoja ja talouskasvua tiedätte varsin hyvin, että 2007-2013 ohjelmakaudella 70 miljardia euroa annettiin PK-yritysten tukemiseen nykyisissä rahoituspuitteissa. Nämä määrärahat kaksinkertaistetaan, eli on kyse 140 miljardista eurosta tietenkin näitä määräaikoja käytetään siinä määrin, kun meillä on operatiivisia ohjelmia, jotka voivat hyödyntää näitä määrärahoja. Nämä määrärahat on tarkoitettu PK-yrityksille, mutta toivottavasti emme joudu samaan tilanteeseen kuin aikaisemmin, jolloin meillä ei ollut riittävän fiksuja ohjelmia, joilla joilla näitä määrärahoja olisi voitu hyödyntää. Joten käyttöaste on erittäin tärkeä ja rohkaisen jäsenvaltioita tekemään paljon enemmän yhteistyötä pk-yritysten kanssa ja että ne löytäisivät paikallisia tapoja, jotta liikemaailma yhteisrahoittaisi näitä eurooppalaisia hankkeja. Tällä tavoin pystymme paljon paremmin edistämään kohesiota. Kiitoksia. Thank you. And now... Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Gerikke. Danke, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kommissarin. Kiitos puheenjohtaja arvoisa komission jäsen. Hallintokapasiteetin kapasiteetin puutteiden korjaaminen, sen mainitsitte. Aluepolitiikasta on tullut yhä byrokraattisempaa koko hallinto ja tukikriteerit ja mm, muut ulottuvuudet ovat tulleet monimutkaisemmaksi. Mitä aiotte tehdä yksinkertaistamisen nimissä? Välttämättä menestys kaikilla alueilla ei aina ole tiedossa. Tässä mielestäni tarvittaisiin enemmän ihan kokemusten vaihtoa eri jäsenvaltioiden välillä. Miten voisitte tukea kokemusten vaihtoa, että hyvät käytännöt saataisiin leviämään? Sitten kun ajatellaan Etelä- Dalmatian rannikon yhteyksiä Kroatian muihin alueisiin, niin minkä näköisiä ehdotuksia voisi olla? Ja kun ajatellaan rajatilannetta Kroatian ja Bosnia-Herzegovinan välillä, niin mitä tapahtuu, jos Kroatia tulee osaksi Schengenin aluetta? Kiitoksia byrokratia on vähentynyt huomattavasti näiden Euroopan parlamentin hyväksymien asetusten myötä. En usko, että pelkästään komission tulisi yksinkertaistaa määräyksiään. Meillä on valtioita, joissa tarvitaan yli 40 allekirjoitusta ennen kuin saadaan käyttöön eurooppalaisia määrärahoja. Tämä ei ole Euroopan lainsäädännön hengen mukaista. Riippuu jäsenvaltiosta, mitkä ovat säännöt, mutta meidän on löydettävä oikea tasapaino yksinkertaistamisen ja valvonnan välillä ja säännönmukaisuuden välillä. Näette, että täällä oli paljon kysymyksiä, oli kahdenlaisia kysymyksiä. Toisaalta vaaditaan yksinkertaistamista, toisaalta hyvin monet vaativat sääntöjen tiukentamista, jotta veromaksajan rahoja käytettäisiin oikein, jota minä yritän ottaa huomioon kummatkin näkökulmat. Meidän täytyy helpottaa tilannetta edunsaajilla, mutta samalla meidän täytyy olla hyvin tiukkoja sen suhteen, miten näitä määrärahoja käytetään mitään en siis mitenkään vähättele kokemuksen vaihdon merkitystä. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki alueet eivät tiedä, mitä mahdollisuuksia eurooppalainen politiikka tarjoaa. Tiedän, että ei ole jäsenvaltioita, jotka tietävät, että voidaan tehdä kokemusten vaihtoa esimerkiksi Sevillassa siitä, miten voidaan käyttää älykästä erikoistumista. Ja meidän täällä herra Van Nisteroi, joka Äh, tätä konseptia on edistänyt. Ja minä sanoin, että miten voi olla, että jokaisella alueella on teknologia ja niin poispäin. Ja ymmärsin, että jopa vähiten kehittyneet alueet voivat äh, luoda äh, kiinnostavia kohteita. Kreikassa on... Ähm, maatilamatkailua, fetajuustoa. Ei kaikkien alueiden tarvitse olla Silicon Valley, piilaakso. Kaikki alueet eivät voi olla piilaaksoja, mutta jokaisella alueella on ö, oma valttinsa ja ö, niiden on se löydettävä yhdessä. Kaikkein köyhimmälläkin alueella on kouluja, yliopistoja ja julkista hallintoa. Kyllä ne voivat mennä yhteen yhteisen pöydän ääreen ja keskustella siitä, mikä on heidän vahvaa vahva osansa. Palinka Ungariassa, Tsuika Romaniassa, fetajuusto on tärkeää että jäsenvaltiot ja alueet tietävät, mitä hyötyä heillä on. Sevillassa on tämä innovointifoorumi, johon jäsenvaltiot voivat mm, mennä ja selvittää, miten eurooppalaisia määrärahoja voidaan käyttää, jotta voitaisiin hyödyntää niitä valtteja, joita jokaisella alueella on. Thank you. And the last question. Kiitos. Ja sitten viimeinen kysymys tulee edustaja Vanalta. Vielen Dank. Meine letzte Frage. Kiitos. Tämä viimeinen kysymys liittyy ilmastonsuojeluun sekä talouden ekologiseen uudelleen järjestelyyn. Komissioltahan tuli vihreästä taloudesta tiedonanto ja siitä, että investoinnit juuri kestävään talouteen, vihreään talouteen voisivat luoda hyvin arvokkaita uusia vihreitä työpaikkoja ja juuri rakennepolitiikalla tulisi mielestäni olla merkittävä roolinsa talouden viherryttämissä hankkeissa ja näiden, tämän viherryttämisen tulisi tapahtua myös huomattavasti nopeammin. Mihin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta rakennepolitiikassa ja kohesiopolitiikassa voidaan vihreää taloutta ja siihen siirtymistä vahvistaa? Mulțumesc foarte mult. Kiitoksia todellakin uudella ohjelmakaudella 2014-2020 tämä äh, ympäristöulottuvuus on erittäin tärkeä. 38 miljardia on energiatehokkuutta varten, mutta osa näistä äh, ohjelmista sisältää myös tämän ympäristönäkökohdan, kun te olette eh, vihreän ryhmän jäseniä, niin odotinkin tätä kysymystä. Eh, tämä on erittäin tärkeä eh, kysymys. Se liittyy päivittäiseen elämäämme ja siihen, että meidän tulee parantaa sitä ympäristössä elämme ja lapsemme elävät tässä kuulemisessa on puhuttu enemmän siitä, miten luodaan työpaikkoja, on puhuttu yksinkertaistamisesta, korruptiosta, avoimuudesta, mutta voin vakuuttaa teille, etten tule unohtamaan tätä ympäristöä.